Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me aloitamme seuraavan äh, istuntomme, seuraavan paneelimme. Äh, julkisen talouden konsolidointi ja rakennemuutokset, äh, tämänhetkinen tilanne ja parhaat käytänteet finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöönpanossa. Minulle on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi ja olen, olen iloinen siitä, että voitte olla täällä tässä konferenssissa tänään, jonka Latvian parlamentti ja Euroopan parlamentti ovat yhdessä järjestäneet. Me täällä keskustelemme tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät Euroopan taloushallintoon. Ja tämä Paneeli käsittelee siis julkisen talouden, talouden vakauttamista ja rakenneuudistuksia. Toivotan tervetulleeksi pääpuhujamme Janis Reirsin, joka on Latvian valtionvarainministeri. Sitten meillä on täällä korvaava puhuja, koska valitettavasti herra Dieselblum, euroryhmän puheenjohtaja, Äh, on joutunut toisiin tehtäviin, äh, toiseen tapahtumaan ja nyt meillä on erittäin hyvä äh, korvaava puhuja, herra Dominic Hannigan, joka on Irlannin parlamentin jäsen ja Irlannin parlamentin Eurooppa-asian valiokunnan puheenjohtaja. Ja sitten herra Olli Rehn, Euroopan parlamentin varapuhemies, joka toivottavasti on juuri tulossa tänne. Ja tässä paneelissa me tulemme yksi toisensa jälkeen. Tässä meitä on siis kaksi puheenjohtajaa, minä ja herra Gualtieri, ja me emme kuitenkaan puhu samaan aikaan, vain peräkkäin. Minä pidän tässä Ehm, tässä muutaman alustussanan sanon ja sen jälkeen herra Gualtieri tämän session toisessa osassa jatkaa puheenjohtajuutta. No niin. Joskus olemme niin tottuneita siihen, että toistamme sata kertaa ehm, tuttuja ehm, poliittisia sen slangin lauseita niin, että me enää edes huomaa, mitä ne tarkoittavat. Säästökuuri, äm, finanssipoliittinen vakauttaminen, kilpailukyky e, niin, ja niin poispäin. Mutta minä haluaisin aloittaa ihan yksinkertaista ajatuksesta. Voisimme sanoa, että julkisen talouden vakauttaminen ja rakenne uudistukset ovat vähän niin kuin perhebudjetin suunnittelu jotta voitaisiin ähm, esimerkiksi mennä hienolle lomalle tai hyvälle eläkkeelle, niin on ihan järkevää jossain vaiheessa leikata vähän menoja, löytää paremmin palkattu työpaikka ja välttää pikavippejä. Hyvä syy on myös ottaa vakuutus ja pitkällä tähtäimellä on hyvä myös, että valtiot katsovat, kuinka tehokasta julkiset menot, tehokkaasti julkisia menoja käytetään ja edistää parhaita käytänteitä. Finanssipoliittiset ja rakenneuudistukset Kreikassa ovat osoittaneet, että tämä tie on kyllä kova tie, mutta se johtaa kestäviin tuloksiin Äh, kuitenkin kestävyys on herkkä ilmiö. Kun on kyse päätöksenteosta, haluaisin sanoa, että minä uskon äh, päätöksiin, jotka johtavat kestävyyteen. Finanssipoliittinen vakautus ja ähm, rakennemuutokset, ne on toteutettava ei vain itsensä tähden, vaan jotta voidaan saada aikaan kilpailukykyä Euroopan unionin yrityksille – Samanaikaisesti äh, näiden rinnalla on oltava äh, hyvin suunnattuja politiikkaa, jolla helpotetaan kasvua ja työllisyyttä ja myöskin ähm, autetaan niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Äh, tässä sessiossa käsitellään näitä kysymyksiä. Olen vakuuttunut siitä, että EUn jäsenvaltioilla on vielä paljon opittavaa toisiltaan. Tietenkin on kätevää ja helppoa oppia joltakulta, jonka elintavat ovat samantapaiset, joka on samassa perheessä. Minä odotan kovasti hedelmällästä keskustelua ja ajatuksia siitä, mitä meidän eurooppalaiset jäsenvaltiomme voivat tehdä, jotta ne voisivat elää hyvin myös tulevaisuudessa. Olen erittäin iloinen siitä, että herra Olli Rehn on päässyt paikalle. Äh, jo teidät esittelin, kun olitte poissa, mutta nyt meillä on koko paneeli täällä paikan päällä. Ja nyt voimme aloittaa nämä alustuspuheenvuorot. Ja minulla on ilo antaa puheenvuoro Latvian valtionvarainministerille Janis Reissille. Olkaa hyvä. Paldies. Augst godātie sēdesvadītāji, Šadurska kungs un... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät panelistit, arvon kollegat, hyvät parlamentaarikot, Latvia on nyt Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ja juuri haasteellisina aikoina Euroopan unioni on kärsinyt heikosta kasvusta, inflaatiotaso on alle EKPn viitetason ja tämä tilanne jatkunee vielä tulevaisuudessa ja myöskin työttömyysaste on aika lailla korkealla tasolla. Joissakin maissa se on jo aika lailla kestämättömällä tasolla. Komission ja muiden kansainvälisten toimijoiden mukaan kasvun näkymät tulevien vuosien aikana on EU-ssa aika lailla heikko. Ja tilanne on ollut tällainen jo vuodesta 2008. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin se on aika lailla hankala. Tästä saattaa syntyä jopa muuttamattomia vaikutuksia sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti ja heikentää Euroopan unionin kasvun mahdollisuuksia ja kilpailukykykin tulee siltä pohjalta heikkenemään. Pitkän aikavälin taloudellinen heikkous voi johtaa myöskin poliittiseen heikkouteen, ja se ei ole omiaan pyrittäessä vahvan Euroopan unionin. Euroopan unionin toimielimet haluavat muuttaa tilannetta. Instituutiot ovat kehittäneet lukuisia ehdotuksia tällaisen taantuman jatkon estämiseksi. Jos me haluamme Euroopasta tulevan globaalisti vahva alue, niin me tarvitsemme myöskin päättävästä toimintaa. Jos haluamme Euroopassa päästä kasvun tielle, niin se edellyttää kahdenlaista toimintaa. Eli talouden vakauttaminen ja uudistusten toteuttaminen. on jo kyseenalaistettu sitä, että missä määrin säästöpolitiikan avulla tavoitteet voidaan saavuttaa ja millä tavalla vastavalaiset ongelmat vaikuttaisivat Euroopan unionin taloudelliseen vakauteen. Nyt herää kysymys siitä, että mitkä ovat talouskriisin todelliset syyt ja mitkä ovat ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet tämänhetkiseen heikkoon tilanteeseen. Jos katsotaan tämänhetkistä taloudellista ongelmista tilannetta, niin tähän ovat vaikuttaneet useammat tekijät. Eri taloudelliset rakenteet ja jäsenvaltioiden suhdanneerot ja myöskin se, miten äh, taloutta on toteutettu kansallisella tasolla. Näistä syistä johtuen ja unionin jäsenvaltioiden taloudellisen integriteetin ja sosiaalisen integriteetin takia ja johtuen myöskin rajat ylittävistä vaikutuksista, niin on aika lailla vaikea löytää toimivaa ratkaisumallia ja taloudellinen koordinoinnin välinettä, jonka avulla voitaisiin näistä epätasapainon tiloista päästä eroon. Talouden elvyttäminen lisälainotuksella ei välttämättä toimi, koska se voi tuoda mukanaan uusia ongelmia ja myöskin epäsuosittujen päätösten tekemistä. Tarkoituksena on Euroopassa tehostaa valvontavälineitä, koska se on tärkeä, tärkeässä asemassa silloin, kun uudistuksia toteutetaan. Toinen kysymys liittyy siihen, että miten äh, epätasapainotilanteesta päästään eroon. Ja tässä, vastaa, tässä vastuussa on, ovat jäsenvaltiot. Komissio on ainoa, joka voi ikään kuin kertoa parhaista käytänteistä, mutta muuta vastuuta sillä ei voi olla varsinaisesta muutoksesta vastaavat jäsenvaltiot. Mitä tulee vakauttamistoimenpiteisiin, niin se ei ole mikään helppo tehtävä. Sekä käytännöllisesti, poliittisesti että sosiaalisesti se on hankala tehtävä. Latviassa me olemme jo kokeneet tällaisen tilanteen aikaisemminkin, mutta voidaankin kysyä, että onko Latvia menestystarina tässä suhteessa. Ja vastaisin kysymykseen sanoen, että Tulevaisuus riippuu tämänhetkistä nyt tehtävistä päätöksistä menneisyydelle ei voida enää mitään. Ja mitä tulee julkisen talouden tilanteeseen unionissa ja jäsenvaltiossa on aika lailla heikko. Me olemme havainneet, että euroalueella tilanne on suhteellisen positiivinen, jos talousarviolukua katsotaan. Vuonna 2013 alijäämä on jäänyt alle 3 prosentin viitearvon ja jäsenvaltiot olettavat, että tämä trendi jatkuu tulevinakin vuosina. Positiivisena voidaan pitää myöskin sitä, että Euroopan komissio ei ole niinkään optimistinen ennusteissaan. Oikeastaan tämä vain on samansuuntainen näkemys kuin jäsenvaltiolla. Mitä tulee komission näkemyksen jäsenvaltioiden talousarvioehdotuksiin. Vuonna 2014 on toimittu neutraalisti ja näin jatkossakin. Tämä on tietenkin perusteltavissa eri syin, mutta tämä aiheuttaa kuitenkin huolenaiheita, sillä jotkut jäsenvaltiot eivät toimi vakaus- ja kasvusopimuksen määräysten mukaisesti. Olen tyytyväinen siihen, että monissa euromaissa on tehty päätöksiä juuri työn verotuksen keventämisestä. Erityisesti vähempiosaisten osalta Latvia, Viro, voidaan mainita muutamina esimerkkeinä. Mitä tulee viime vuosina tehtyihin muutoksiin – talousarviopuolella ne ovat olleet huomio, huomattavia. Tämä ei ole johtanut kasvun tielle, joten tämä voidaan oikeastaan perustella vain ainoastaan sillä, että tarkoituksena on ollut tehdä muutoksia itse talousarvioon. Vuosina 2014 ja 2015 jäsenvaltioiden talousarviot ovat osoittaneet, että julkisen sektorin investointia ei ole lähdetty vähentämään. Onkin erittäin tärkeää tarkastella juuri jatkossakin talousarvioita jäsenvaltiotasolla. tasolla eri jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Irlannissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Analyysit ovat osoittaneet, että ohjauksen ja hallinnan toiminta ovat olleet positiivisia. Mitä tulee kasvuun ja rakenteellisiin uudistuksiin. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia toimenpiteitä ja toimielimet ovat tarjonneet jäsenvaltioiden tueksi. Tarkoituksena on ö, tukea jäsenvaltioita uudistusten tiellä. Meillä on muun muassa kasvo- ja vakaussopimus, eurooppalainen ohjausjakso, ja myöskin EKPn toimenpiteet. Lopuksi haluaisin vielä todeta seuraavaa. Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi on meidän yhteinen hankkeemme. Kyse ei ole säännöistä ja sloganeista, vaan kyse on käytännön toimista. Meidän täytyy ymmärtää, että kaikista olisi meille itsellemmekin hyötyä, vaikka päätökset päätöksentekohetkellä voivatkin olla aika lailla epämiellyttäviä. Mutta jos katsotaan talous- ja fiskaalisen politiikan toteuttamista, niin me olemme osittain joutuneet luopumaan omasta suvereniteetista, mutta kuitenkin loppujen lopuksi kyse on yhteisen hyvän edestä tehdystä työstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Olli Reenille. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you much, president. Paljon kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen iloinen ollessani jälleen täällä keskustelemassa mahdollisista seuraavista Euroopan talouspolitiikan askelista ja niistä mahdollisuuksista, joita meillä on olemassa hiljattaisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen valossa. Haluaisin aloittaa arvioimalla tilannetta, jossa nyt olemme. Seitsemän, pian seitsemän vuotta sen jälkeen, kun rahoituskriisi alkoi ja viisi vuotta euroalueen velkakriisin puhkeamisen jälkeen, tämän kovan iskun jälkeen. Makrotaloudellinen vakautus vuosien 2010 ja 2012. Sen jälkeen Euroopan talous alkoi elpyä vuoden 2013 keväällä. Tätä haurasta kasvun aikaa on uhannut monien jäsenmaiden korkea työttömyys, kuten tiedämme, vaikka eräissä jäsenmaissa selkeää edistystä työllisyyden suhteen onkin tapahtunut. Euroopan unionin taloudesta suuri osa palasi vuonna 2013-2014 kasvun tielle, mutta samaan aikaan laajempaa itseään tukevaa talouskasvua ei syntynyt. Uusia huolia horisonttiin ilmeni geopoliittisten jännitteiden myötä. Viitaan tässä Ukrainan sotaan ja Venäjän valtapolitiikkaan ja myöskin Lähi-idän kriisiin. Deflaation varjo oli myöskin yllämme se juontuu pitkästä inflaation alhaisuudesta. Nämä asiat uhkaavat luottamusta ja uhkaavat aktiivisuutta ja viime vuoden talouden kasvua ovat näin rajoittaneet. Tämän jälkeen hiljattain kolme muutosta on vaikuttanut talousnäkymiin – sellaisella tavalla, että meillä saattaa olla valoisempia näkymiä edessämme. Ensinnäkin nopea tai dramaattinen öljyn hinnan lasku kasvattaa maailmanlaajuista kysyntää ja myöskin kysyntää Euroopassa. Toisekseen määrällinen keventäminen, jota Euroopan keskuspankki on tehnyt, on ollut tuntuvampaa kuin monet markkinoilla odottivatkaan, ja tämä saattaisi nyt lopultakin johtaa siihen, että euroalueella olisi arvopaperit äh, saataisiin markkinoille liikkeelle. Tämä vaikuttaa positiivisesti koko maailman talouteen. Mikä sitten meidän toimintamahdollisuutemme tilanteessa on? Uskoakseni meillä on mahdollisuus, jos voimme tilanteeseen tarttua, sillä nämä muutokset voisivat tehdä mahdolliseksi ratkoa niitä ongelmia, joita meitä yhtä, yhä on vahvemman kasvun tiellä. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että yksin nämä tekijät eivät tule riittämään, jotta voisimme kestävää kasvua ja työllisyyttä saada aikaan. Muistan, että jokin aika sitten Benio Curé, ähm, ekonomi ja ähm, EKPn mm, johtohenkilö keskusteli Euroopan unionissa talouden toiminnasta. Ja olen samaa mieltä siitä, että ellei nyt äm, päättäväisesti toimita, Euroopan unioni joutuu yhden prosentin kasvun äh, tasolle, jossa meillä on pysyvä työttömyysongelma ja jämähtänyt äh, talouden tilanne. Ja tämä nakertaisi myöskin äh, rahanomaisesti yhdistyvän Euroopan unionin poliittista puolta. Se, voimmeko me nyt päästä tästä yhden prosentin kasvuansasta yli ja eh, tehdä tästä siihen, että meillä olisi eh, keski- ja pitkän aikavälin kahden prosentin kasvu, joka loisi näitä kipeästi tarvittuja työpaikkoja Euroopan erityisesti nuorille. Lyhyellä aikavälillä EKP määräaikainen keventäminen yhdistettynä öljyn hinnan laskuun tulee eh, kasvattamaan kasvunäkymiä Euroopassa, mutta keski- ja pitkällä aikavälillä tämä vaatisi, kestävä kasvu vaatisi sitä, että kaikki avaintoimijat eivät vain EKP täyttäisivät roolinsa. Tunnustan kyllä, että Euroopan talouden hallinnollinen puitteisto on monimutkainen ja lopultakin jäsenmaat yhä kantavat kaikkien suurimman vastuun. Heillä on suurin vastuu ja suurin valta. EKPn määrä aikainen keventämisohjelma ja tämä öljyn hinnan onnellinen lasku, joka muuten ei tule jatkumaan loputtomasti, voivat auttaa vain tiettyyn pisteeseen ja lopun, loppu jää jäsenmaiden hoidettavaksi. Tämän vuoksi meidän pitää puhua Euroopassa paremmasta politiikan koordinaatista jopa siinä määrin, että me nimeäisimme ne maat, jotka voisivat tehdä enemmän. Erityisesti suuret euroalueen talousalueet, sillä niillä on kaikkein suurin kaiken kaikkiaan vaikutus euroalueen talouteen yleensä. Tässä yhteydessä Lisäisin kolme asiaa EKPn toimiin, jotka tulisi toteuttaa mielestäni. Meidän tulisi käsitellä erillisiä, mutta yhtä tärkeitä ulottuvuuksia. Sen lisäksi, että EKP hoitaa roolinsa, minä vetoisin jäsenmaihin, jotta ne toteuttaisivat suurempia uudistuksia työmarkkinoilla ja liike-elämäolosuhteiden suhteen vain Italiassa ja Ranskassa niin, että tämä EKPn harjoittama määräaikainen kiventäminen siirtyisi todellakin reaalitalouteen ja kotitalouksille. Tämä on erityisen tärkeää tietyissä muissakin maissa, pienissä maissa, kuten Suomessa, jotka liian kauan aikaa ovat viivytelleet tarpeellisten uudistusten toteuttamista ja jotka ovat maksaneet hinnan tästä kilpailukykynsä menetyksellä ja kasvavalla työttömyydellä. Samaan aikaan Saksan pitäisi käyttää nykyistä huomattavaa ylijäämäänsä kotoperäisen kysynnän sekä julkisen että yksityisen eteen. Tämä auttaisi koko euroalueen tilannetta. Tämän lisäksi Euroopan komission jäsenmaiden pitäisi varmistaa se, että tämä 315 miljardin investointiohjelma ei jää vain kauniiksi sanoiksi, vaan muuttuu todellisuudeksi ja muuttuu uudeksi moottoriksi Euroopan taloudelle ähm, infrastruktuuriinvestointien, PK-rahoituksen ja vihreän kasvun tukemisen kautta. Nämä elementit ovat niitä, joiden kautta saamme vahvemman kasvu ilmiön Euroopassa aikaan. Ensinnäkin EKP täytyy hoitaa oma työnsä ähm, valuuttastimulaation ja epätyypillisten toimien kautta sitten jäsenmaiden täytyy toteuttaa uudistuksia ja ylijäämämaiden täytyy käyttää ähm, valtiontalouden joustoa investointeihin ja komission ja jäsenmaiden täytyy tukea investointeja tämän investointiohjelman kautta. Mitä parhaisiin käytänteisiin tulee valtion ähm, vakaussopimuksen suhteen, mitään yhtä ratkaisua ei asiassa ole, sillä jokaisessa jäsenmaassa on ähm, maakohtaisia suosituksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Säännöt ovat olemassa, mutta ei pidä unohtaa, että joustavuuttakin niissä on olemassa. Äh, lyhyen aikavälin tasapainottamisen suhteen meillä on etupainotteisista sopeutusohjelmista useita jäsenmaista tulevia esimerkkejä. Jäsenmaat voivat käyttää niitä mittavälineinä. Irlanti on saanut kasvua 3,6 prosenttia esimerkiksi, ja äm, monet maat ovat kasvaneet nopeammin kuin Euroopan unionin talous 0,5 prosenttia keskimäärin. Hyvät kollegat, yhteenvetona mainitsisin kolme asiaa, jotka ovat tarpeen, että meillä olisi vahvaa talouden kasvua, jotta voisimme tukea työllisyyttä Euroopassa. Kaksi näistä asioista on jo toteutunut. Ensinnäkin me tarvitsemme pitkän aikavälin ähm, rahapolitiikkaa Euroopan keskuspankilta. Meidän tulee myöskin jatkaa ähm, julkisen talouden tasapainottamista jäsenmaissa ja meidän täytyy vahvistaa rakennusuudistuksia, rakenneuudistuksia, jotta Euroopan unionista tulisi kilpailukykyisempi ja joustavampi. Kaiken kaikkiaan Eurooppa ei enää ole tehohoidossa, vaikka se tarvitsee valvontaa. Meidän täytyy tarkastella Euroopan talouden uudistusten tasapainottamista ja kyseessä on se, että eurooppalaisen eurooppalainen talous- ja yhteiskuntamalli tulisi kaiken kaikkiaan uudostaa. Me emme saa roikkua nostalgisesti menneisyyden tilanteessa, eikä toisaalta meidän tule purkaa eurooppalaista mallia, sillä uskomme, että tämä vakausmalli, sosiaalinen oikeus ja yrittäjyys yhdessä toimivat. Meidän tulee purkamisen sijaan todella todellisuudessa uudistaa eurooppalaista talousmallia. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitoksia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Dominic Hanniganille. Herra Hannigan, haluaisin vielä kerran kiittää teitä siitä, että Teillä oli mahdollisuus tulla tänne eh, konferenssiin puhumaan. Kiitoksia teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. On kunnia puhua teillä finanssipoliittisesta sopimuksesta. Heti aluksi halusin sanoa, että puheeni aikana tulen viittamaan irlantilaiseen kontekstin uskoakseni huomioni ja mitä on voitu oppia. Irlannista voidaan soveltaa yleisemminkin, ehkä jopa kaikkiinkin jäsenvaltioihin. Nyt on lähes kolme vuotta siitä, kun irlantilaiset äänestivät kansanäänestyksessä, että Irlanti voi ratifioida ratifioida finanssipoliittisen sopimuksen ja vain kaksi vuotta sitten se tuli voimaan tammikuussa 2013. Silloin aikanaan sitä pidettiin ensimmäisenä perustkivenä uudessa finanssipoliittisessa unionissa. Kolme vuotta jälkeenpäin ehkä on vieläkin liian aikaista arvioida finanssipoliittisen sopimusta sinällään, koska monet jäsenvaltiot vielä kamppailevat saadakseen vaihtotaseensa ja velkansa kurin, mutta siltikin mielestäni Tämä on keskustelu, jota meidän pitäisi käydä kahdesta syystä. Ensinnäkin finanssipoliittinen sopimuksen tarkoituksena on ottaa mukaan EU-lainsäädäntön yhtenä peruskohtana ja tiedämme, että siihen menee aikaa ja paljon valmistelua. Toiseksi on selvää, että yhä enemmässä määrin on vaikeaa joillekin jäsenvaltioille täyttää velvoitteita, jotka tässä sopimuksessa on asetettu, aikarajoissa, jotka on asetettu ja jotka ovat luvallisia. Finanssipoliittinen sopimus vaatii myös riippumatonta neuvoantavaa neuvostota. Niin Ilansa perustimme lakisääteisen elimen finanssipoliittisen euroneuvoston ja annoimme sille eri tehtäviä. Se arvioi eh, virallisia arvioita, joita hallitus tekee, analysoi hallituksen rahoitusasemaa, se valvoo ja arvioi, missä määrin budjettisäännöt täyttyvät ja se arvioi, missä määrin säännöt eivät täyty johtuen poikkeuksellisista olosuhteista, joten tässä vaiheessa olen suhteellisen tyytyväinen voidessani sanoa, että olemme täysin täytäntöön panneet säädökset, jotka liittyvät finanssipoliittiseen sopimukseen. Me emme voi unohtaa sitä, että päätavoite finanssipoliittisessa sopimuksessa on se, että saadaan aikaan pitkään aikavälin budjettikuria koko EU-ssa ja Jury vielä miettii kantaansa saavutetaanko tämä kautta EUn, erityisesti kun otetaan huomioon huomattavat määrät julkista ja yksityistä velkaa, jota vieläkin löytyy EUn talouksista. Me kaikki muistamme, että kun hyväksyttiin finanssipoliittinen sopimus, sen nähtiin laajempaa taustaa vastaan eri toimenpiteitä, joita oli hyväksytty EU-ssa vuoden 2008 jälkeen mukaan lukien likviditeettitoimenpiteet EKP-ssa, lainsäädännölliset uudistukset rahoitusmarkkinoilla, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat käsitelleet, ja eri hätärahoitusvälineet. Monet finanssipoliittisen sopimuksen säädöksistä kuuluvat tämänhetkisen EU-lainsäädäntöön, vaikka tarkoittavat uusia välineitä, kuten esimerkiksi uudistettu vakaus- ja kasvusopimus, SGP, hiljattaisemmat uudistukset sen jälkeen, kun talouskriisi alkoi mukaan lukien six-pack ja two-pack lainsäädäntöpaketit ja Euroopan ohjauskausi kattavat suurin piirtein jo kaiken, mitä löytyy jo finanssipoliittisesta sopimuksesta pääinnovaatio finanssipoliittisessa sopimuksessa oli se, että otettiin käyttöön kultainen sääntö. Säännössä oli rakenteellisen budjetin tavoitteet, monimutkainen kysymys, josta kiistellään jopa ekonomistien, huippuekonomistien kohdalla. Ei ole mitään yleistä metodia, jolla voidaan soveltaa finanssipol- poliittista vakautta. Tämä on estänyt sitä, missä määrin ymmärretään makrotaloudellista sopeutusprosessia ja huomattavia ponnisteluita, joita tarvitaan, jotta saavutetaan tämä tar- tar- tarkoitus. Epävarmuus mielestäni voi johtaa siihen, että puuttuu ponnisteluita, että ei pyritäkään tavoitteisiin tai vielä pahempaa voisi johtaa vähäisempään kuin tarvittavaan sopeutukseen. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä suinkaan, että finanssipoliittinen sopimus tai budjettisäännöt olisivat tehottomia, mutta mielestäni tässä kuitenkin tarvitaan selkeää määritelmää ja vähemmän monimutkaisia sääntöjä ja avoimempaa keskustelua siitä, kuinka me toimimme, miten pyrimme saavuttamaan nämä tavoitteet. Kuten kaikki EUn jäsenet, Irlantikin kuuluu vakaussopimuksen alaisuuteen ja kun ajatellaan talouskriisiä, meidät alistettiin vielä tähän sen korjaavaan puoleen ja tämä tähän liittyy liiallisen velanmenettelytapa tai va- vajeen menettelyssä pitää korjata ja pitää saada maa takaisin kestävän finanssipolitiikan tielle. Ja hyvä uutinen Irlannin kohdalla on se, että olemme jo oikeilla raiteilla, korjaamme liiallista vajettamme vuoteen 2015 mennettä tämän vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen sitten julkinen talous Irlannissa alistetaan ennaltaehkäisevän osan alaisuuteen vakaussopimuksessa ja siellä todetaan sellainen vaatimus vuosittaista korjauksesta, mitä tulee rakenteelliseen tasapainoon, ilman että määritellään, milloin tämä asema pitäisi saavuttaa keskiaikavälillä silloin kun tulimme tähän, tulemme tähän ennaltaehkäisevän vaiheeseen puhutaan keskivaiheen tavoitteista ja pitää noudattaa menot, suositeltua menotasoa. Budjetti on nyt tasapainoinen sopeutustie vaatii sitä, että parannetaan rakenteellista balanssia ainakin 0,5 prosentilla per vuosi. Ja tämän lisäksi on velkasääntö, joka vaatii sitä, että liiallinen velka, joka ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT, niin sitä pitää vähentää ainakin yhdellä 20 osalla vuodessa. On tällainen siirtymävaihe jäsenvaltioissa, kuten Irlannin kohdalla, joka oli liiallisen budjettivajemenettelyn mukana sanoi 2011 tämä siirtymävaihe tarkoittaa sitä, että Irlannin kohdalla 20. sääntö ei sovellu ennen kuin vuonna 2019. Ja tässä vaiheessa velan suhde BKT, sen pitäisi olla vähentynyt 123 prosentista kaksi vuotta sitten noin 90 prosentin, joten velkasääntö vaatii sitä meiltä, että vuosittain vähennämme velkaa noin 0,5 prosenttia. täydentävää velkasäännölle on menovertailusäännöt. Tämä tarkoittaa sitä, että tietty määrä rahoitusta pitää myöntää hallituksen ministeriöille ja menojen kasvu riippuu erittäin tiukista säännöistä ja mikä tahansa lisävaatimus täytyy rahoittaa äh, tulon lisäämisellä, siis nostoilla, tai meidän pitää leikata menoja joillakin hallinnon aloilla. Käytännössä tämä on hyvä konsepti itse asiassa, ja jos Irlanti tosiaan olisi aikaisemmin, kun kriisi alkoi, no, to, toiminut näin, se olisi ehkä auttanut välttämään joitakin syvempiä vaikeuksia, joihin päädymme, ja joitakin tuskallisia sopeutuksia, joihin Irlantila, Irlannin kansalaiset ovat joutuneet, joutuneet tästä kärsimään. Haluan huomauttaa, että sopeutukset, jotka olemme tehneet, niitä on vaadittu useista syistä syistä. Yksi tietenkin oli finanssipoliittinen sopimus itse, mutta meidän täytyy myös tarttua huomattavaan äh, laskuun verotuloissa ja meidän piti ottaa huomioon erittäin suuren pankkien pelastusohjelma, joka myös irlantilaisten piti kantaa ja kestää. Ja sopetukset, jotka teimme, olivat todella tiukkoja. Annan muutamia esimerkkejä. Julkisen sektorin työpaikkoja vähennettiin kymmenellä prosentilla, julkisen sektorin palkkoja vähennettiin joissakin tapauksissa jopa 27 prosentilla. Ja tämän tuloksena julkiset palvelut ovat todella suuren paineen alla tällä, tällä hetkellä Irlannissa. Sitten olemme myös laajentaneet veropohjaa, kun otettiin käyttöön ö, omaisuusveroja ja veden maksuhinnat ja muita kuin työveroja on otettu käyttöön. Ja mitä tämä sitten taas on tarkoittanut on se, että hallitus on ottanut rahaa joka ikisen irlantilaisen taskusta. Ja vaikutus näistä toimenpiteistä on siinä, että sosiaalinen kohesio Irlannissa on vakavasti haastettu viime vuosina ja usein puu, olen keskustellut myös siitä, että näin on tilanne myös jossakin muissa jäsenvaltioissa. Me olemme olleet todella onnekkaita Irlannissa siinä, että irlantilaiset myöntävät ja ymmärtävät, että maa täytyy pistää taloudeltaan kuntoon, mutta niin kuin muutkin maat, maat meidän kansalaisemme ovat nyt aivan kärsivällisyyden lopussa. Siksi olen tyytyväinen, että uusi komissio näyttää keskittyvän nyt uusiin asioihin ja priorisoi talousta kasvua, työpaikkoja ja investointeja. Onneksi me olemme päässeet tästä pahimmasta vaiheesta yli ja nyt hallituksen menot ovat suurin piirtein kontrollissa. Työllisyys, työttömyys on laskenut 15 prosentista 10 prosenttia vieläkin liian korkea. Onnistuimme saamaan uusia työpaikkojakin. kenen hiljattain otimme käyttöön veroleikkauksia ja tämän tuloksena olemme nähneet kasvun palavan talouteemme ja niin kuin Olli Rehn sanoi, taloudellisen kasvun pitäisi olla vähän alle 4 prosenttia tänä, tänä vuonna, joten pidemmällä aikavälillä, kun pääsemme oikealle tielle. Finanssipoliittiset säännöt ovat paljon helpompia noudattaa puheenjohtaja. Lopuksi vielä sanoisin sen, että nämä ovat minun alkuperäisiä ajatukseni tässä vaiheessa kun puhutaan finanssipoliittisesta sopimuksesta. Tämä keskustelu, jota tänään me käymme, on tietenkin tuotetta innovaatiosta finanssipoliittisesta sopimuksesta, joka otti käyttöön myös tällaisen parlamenttien välisen prosessin toimintatapoihimme artikla 13 lausekkeen. Ja tämä artikla tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot voivat kokoontua tällaisiin tilaisuuksiin todella keskustelemaan siitä, miten talous, vakaus, koordinaatio ja hallinnointikysymykset ja ohjaukset vaikuttavat. Joten odotan kovasti mielenkiinnolla eri näkemyksiä, joita tulen tänään kuulemaan. Kiitoksia. Well, thank you very much, Mr. Kiitoksia oikein paljon, herra Hannigan. Ja nyt, hyvät kollegat, on aika käydä keskustelua. Haluaisin eh, kertoa teille lyhyesti eh, tästä menettelytavasta, jota eh, käytämme, kun annamme puheenvuoroja. Yritämme antaa puheenvuoron mahdollisimman monille teistä, vaikka vaikka meillä onkin vain rajoitettu aika keskustelulle, mutta puhujalista ei ole vielä täysi, joten on mahdollista vielä pyytää puheaikaa. Ja jotta menettelytapamme olisi selvä, niin jokainen edustaja saa kaksi minuuttia puheaikaa pitääkseen puheenvuoron tai esittääkseen kysymyksen. Jos haluatte puheenvuoron, niin täyttäkää tuo lomake paikallanne ja antakaa se henkilökunnan jäsenen. Tämä koskee siis sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäseniä. Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään meppejä vielä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten kyllä tekin saatte pyytää puheenvuoroa. Ja me yritämme toimia näin. Ensin annamme puheenvuoron kolmelle kansallisten parlamenttien jäsenelle ja sen jälkeen annamme puheenvuoron yhdelle MEPille, jos meille puheenvuoropyyntöjä tulee. Ja sitten noin neljän viiden puheenvuoron jälkeen me annamme puheenvuoron alustajillemme, jotka voivat vastata kysymyksiin tai kommentoida – Hyväksyttekö tällaisen menettelytavan? En näe täällä mitään vastustusta salissa, joten toimimme sitten tällä tavoin. No niin, ensimmäinen listallani on Portugalin kansallisen parlamentin jäsen herra Motapinto. Ja sen jälkeen voi valmistautua puhumaan edustaja Sechurinskaks Sloveniasta. Edustaja Pinto. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, Portugali lähti avustusohjelmastaan vuonna 2014. Se on kasvanut noin prosentin tuon vuoden aikana ja työllisyys on ähm, äh, noussut jatkuvasti, vaikkakin hitaasti. Uskomme saavutamme kolmen prosentin vajetavoitteen vuonna 2015. Me olemme kovasti tukeneet sellaista taloushallinnon puitteistoa, joka voi vastata epätasapainoihin, ei vaan maiden sisällä, vaan myös jäsenvaltioiden välillä. Olemme sitä mieltä, että sellaiset valtiot kuten Saksa, jolla on suuri ylijäämä, niiden pitäisi investoida enemmän. Ja sitten investointisuunnitelmaa, sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi energiayhteyksiin, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ja sitten innovointialueet ja eräs toinen asia, jota haluaisin korostaa, on se, että nämä äh, säännöt, äh, tämän äh, taloushallintopuitteiston säännöt, niiden täytyisi koskea kaikkia jäsenvaltioita. Se olisi tärkeää muistaa tässä vaiheessa. Jäsenvaltiot eivät saa jäädä jälkeen mutta jäsenvaltioiden pitäisi myös osoittaa tahtoa auttaa itse itseään ja ryhtyä auttamaan itseään. Ja tämä ei tarkoita sitä, että voidaan vain ottaa lisää velkaa. Tämä on ainakin Portugalin hallituspuolueen näkemys tällä hetkellä. Me emme saa vaarantaa yhtenäisyyttä tällä hetkellä, emmekä myöskään niiden valtioiden ponnisteluja, jotka ovat tehneet kivuliaita rakennemuutoksia meidän täytyy huomioida se, että joidenkin maiden tilanne on kiireellisempi, kuten siis Kreikan, mutta sääntöjen täytyy koskea kaikkia, joten me vastustamme sitä, että joku saa erityiskohtelua vain siksi, että joku lähtee sellaiseen peliin, että se voi vaarantaa euroalueen vakauden. Tämä on erittäin tärkeää, koska finanssipoliittisen sopimuksen tavoitteet tarvitsevat myös sisäistä konsensusta monissa valtioissa ja tätä varten me tarvitsemme keskipitkän ja pitkän aikavälin sopimuksia erityisesti ainakin suurten puolueiden välillä joissakin valtioissa, esimerkiksi Portugalissa. Ja tätä varten tarvitsemme Euroopan unionin tukea, joten todella pyytäisin vahvaa tukea Euroopan unionilta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pinto ja seuraavaksi edustaja Sacherinskaksi ja sitten seuraavaksi edustaja Darkman Saksasta voi valmistautua. Edustaja Sacherinska. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Mitä tulee finanssipoliittiseen sopimukseen, niin haluaisin lähestyä asiaa toisesta lähest- suunnasta. Vuonna 2012 ratifioimme sopimuksen ja se astui voimaan vuonna 2015, silloin kun me liitymme euroalueeseen. Jotta sopimus pystyttiin panemaan täytäntöön, niin parlamentissa tehtiin tarvittavat lain muutokset ja meidän valvontaviranomaiset ovat saaneet tehtäväkseen valvontayksiköiden perustamiseksi ja tämäkin työ alkoi vuonna 2015. Me tiedämme, mihin näillä uudistuspyrkimyksillä pyritään. Tarkoituksena on varmistaa, että kansalliset järjestelmät voivat toimia määrätyllä tavalla tasapainoisen talousarvion aikaansaamiseksi. Mitä tulee finanssipoliittiseen sopimukseen, niin se on pelkkää sanahelinää, jos täytäntöönpanopuoli ei toimi. Unionista löytyy kyllä esimerkkejä valtioista, jotka ovat toimineet hyvin joustavasti tai liberaalisti, kun puhutaan finanssipoliittisen sopimuksen määräysten soveltamisesta. Minä en usko, että tällaista toimintaa voidaan suvaita. Mitä tulee sitten kohtuuttoman suuriin menoihin, niin me olimme päässeet kriisin kourista voimakkain ponnisteluin, mutta niilläkin oli oma hintansa. Me olemme noudattaneet olemassa olevia sääntöjä. Tällä hetkellä vaje alijäämä on kahden prosentin luokkaa, mutta kurinalaisuus on yksi asia, mutta mikä on sitten kansalaistemme elintason laita? Palkkataso, ja muut indikaattorit pitäisi myöskin huomioida, koska ne osoittavat elintasoon, tasoa, mikä on Liettuassa tämänhetkinen tilanne. Uh, the next, uh, Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro menee edustaja Dagmanille Saksasta ja seura- sen jälkeen edustaja Gabriita Portugalista. Edustaja Dagman. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Ei voi olla mitään sattumaa se, että valtion velkakriisi Euroopassa on näkynyt niin, että ne valtiot, joilla on erityisen suuri valtion velka, myös olivat niitä maita, joissa oli korkea työttömyys. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että rakennepolitiikka ja työttömyyden vähentäminen johtaa siihen, että finanssipoliittista sopimusta pannaan täytäntöön ja meillä on vakaat finanssipoliittiset ja budjettiolosuhteet. Myös ohjelmamaat, jotka ovat kokeneet vaikeita aikoja, meidän on niitä kunnioitettava, koska olemme huomanneet, että näiden vaikeiden tilanteiden takia, jo siellä on syntynyt koko euroalueella ja myös ohjelmamaissa, meillä on nyt kasvua, työttömyys vähenee, joten ilmeisesti olemme nousemassa pohjamudista. Meidän täytyy kuitenkin varoa sitä, ettei synny ristiriitoja. Toisaalta keskustelemme epätavanomaisista rahapoliittisista toimenpiteistä, joihin EKP aikoo ryhtyä, joilla korkoja halutaan nostaa lähemmäksi 2 prosenttia, mutta samanaikaisesti haluaisimme rohkaista siihen, että tulevaisuudessa investoitaisiin enemmän ja hyödynnettäisiin tätä alhaisten korkojen vaihetta. Meidän täytyy olla varovaisia tässä ja vaikka Junckerin suunnitelmaa onkin tuettava, niin meidän on samalla varottava, ettei tehdä lisää julkista velkaa, vaan että yksityinen sektori investoi ja että tämä onnistuu erittäin hyvin, sen voi nähdä Saksassa. Mm Portugalin kollegaa en halua vain rohkaista, vaan haluan hänelle kertoa, että koska Saksalla äh, menee niin hyvin ja jo 2014 mm, tasemme oli no, velkamme oli nolla ja niin 2015kin sen haluamme tehdä, niin me keskustelemme uudesta investointiohjelmasta, mutta tästä voimme keskustella vain siksi, että me ole ottamassa uutta nettovelkaa. Kiitoksia edustaja Brantman ja seuraavaksi edustaja Gabrita Portugalista ja sen jälkeen edustaja Kraine Itävallasta. Edustaja Gabrita. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin pahoitella sitä, että euroryhmän johtaja Esselblom ei ole paikalla. Olisi tärkeää, että hän osallistuisi kansallisten parlamenttien kanssa tällaiseen keskusteluun. Ja haluaisin sanoa, että tällä hetkellä törmäämme tarpeeseen pohtia sitä, mitä tästä julkisen talouden paketista puuttuu. Se ei ole ollut Euroopan talouden kriisiin vastaus, eikä myöskään vastaus tarpeeseen saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Olen siis sitä mieltä, että on erittäin hyvä, että viime kuukausina olemme osallistuneet keskusteluun. Tämä EKPn uusi päätös ja määräaikainen keventäminen, niiden tulisi vaikuttaa reaalitalouteen eikä vain rahoitus- järjestelmään. Meidän täytyy luoda kunnollisia investointeja, julkisia ja yksityisiä, jotka tukevat eurooppalaista kilpailukykyä liikenteen, digitaalialan aloilla. Ja kolmanneksi meidän täytyy sopeutua sopeutustoimissa sykleihin. Ei ole totta, että tämä olisi vain Kreikan ongelma. Kaikilla 17 eh, jäsenmaalla eh, euroalueella meillä on eh, alijäämäongelma ja tämä tukee talouden taantumaa. Me olemme nyt, me nyt tilanteessa, jossa talous on jumittumassa. Portugal on tästä esimerkki. Me toivomme, että Troikan toimet hylätään, koska niillä ei ole demokraattista legitimiteettiä, mutta Troikan toimien vuoksi me ole, meidän kilpailukykymme on kärsinyt ja nyt Portugalissa meillä on sellaisia ongelmia, joita aikaisemmin ei ollut kolme vuotta sitten. Eli eurooppalaisen projektin johdonmukaisuus ja sen tulevaisuus riippuvat siitä, annammeko me investoinnille ensi sijaan. Ja meidän tulisi myöskin joustavalla tavalla tulkita niitä jäsenmaissa, niin että ryhdyttäisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja ne maat, jotka ovat nyt ohjelman alla, jotka pyrkivät julkista velkaansa ja alijäämänsä hoitamaan, voisivat ottaa myöskin talouden syklin huomioon, sillä muutoin työpaikkoja ei synny eikä velkoja voida maksaa takaisin. No niin, kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten edustaja Kraine Itävallasta. Ja sen jälkeen seuraava puhuja on edustaja Guerrieri Italiasta. Edustaja Kraine, teillä on puheenvuoro. Mr. Chair, uh, Mr. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Oli Rehn viittasi siihen, että Yhdysvalta pääsi vahvempana kriisistä ja paremmassa kuosessa kuin Euroopan unioni. Työllisyysaste on parempi, kuten myös kasvuaste on parempi kuin Euroopan unionissa, joten täytyy kysyä, että missä on Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen ero. Eroja toki löytyy kulttuuri sekä rakenteelliselta puolelta, mutta mikä on ero taloudellisessa ja finanssipolitiikassa? Uskoakseni kyse on priorisointiin liittyvästä asiasta. Meillä oli yhtälaiset uudelleen pääoma, pääomittamisen kriteerit, mutta he Yhdysvalloissa panostivat kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, eikä tuijotettu alijäämään toisin kuin eu Me katsotaan alijäämää ja ei paneuduta kasvuun ja työllisyyteen. Tämä me olemme voineet osoittaa, että yhdysvaltalaiset priorisoivat toimensa oikein ja Eurooppa teki virheen, joten meidän täytyy muuttaa nämä variksi osoittautuneet prioriteettimme. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, joka on aina esillä, eli kilpailukyky. Oikeastaan aina puhutaan kilpailukyvystä ja se liittyy tietenkin vapaaseen markkinatalouteen, yritystoimintaan ja mar- kilpailukykyyn markkinoilla, mutta tämä ei liity millään tavalla politiikkaan. Minä en täällä kilpaile kenenkään kanssa. Tarkoituksenamme ei ole kilpailla, vaan tehdä yhteistyötä. Jos me lähtisimme taistelemaan toisiamme vastaan, niin kuin olemme tehneet, niin sehän tarkoittaa sitä, että me olemme leikanneet veroja niiltä, joilla oli muutenkin riittävästi rahaa, eli suuret yritykset ja varakkaat yksilöt. Miksi jatkamme tällä kilpailun tiellä, jos siitä on hyötyä vain pienelle osalle yhteiskuntaa, joka ei muutenkaan kaipaa apua, mutta apua kaipaavat joutuvat maksamaan enemmän veroa kuin aikaisemmin, koska koulut ja terveydenhoito maksavat. Joten meidän täytyy keskittyä toi, ei kilpailukykyyn vaan tai kilpailemiseen, vaan yhteistyöhön. Ja juuri historia on osoittanut, että juuri yhteistyön kautta on muutoksia saatu aikaiseksi, ei kilpailemisen kautta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Guerrieri Italian senaatista. Olkaa hyvä. Kyllä, kiitos puhemies. Minä olen kuullut puheenvuoroja, jotka ovat ihan selvästi optimistisia sen suhteen, että tämä elpyminen voi muuttua vakaaksi kasvuksi euroalueelle ja Euroopassa – Tämä on äh, vähän ristiriidassa sen kanssa, että joustavammat äh, toimenpiteet e, yhdistettynä rakenne ja sääntöjen noudattaminen, joustavampi sääntöjen noudattaminen yhdistettynä rakennemuutoksiin voi saada aikaan tämän tuloksen. On totta, että parannusta on tapahtunut joissakin maissa, erityisesti niissä, jotka ovat kärsineet kriisistä, mutta me emme saa unohtaa sitä, että nämä Äh, rakennemuutokset tehtiin erityisesti, koska tämä äh, prosessi ikään kuin epäsymmetrisesti langetettiin näiden velkaantuneiden valtioiden äh, harteille. Ylijäämävaltiot, velkojavaltiot erityisesti pohjoisessa e, e, ovat, eivät e, tasapainoisesti ole panostaneet Tämä voi olla riskialtista tulevaisuudessa, koska tämä saattaa lisätä inflaatiotendenssiä. Me emme saa unohtaa, että nämä sopeutamispolitiikat eivät ole ratkaisseet velkaongelmia monissa näistä maissa, joten se, mitä me tarvitsemme, on, jos me todella haluamme tällä kaudella saada euroalueen talouden mahdollisimman hyvin toimivaan, niin se mitä me tarvitsemme on kasvuympäristö. Ja ainoastaan ekspansiivinen politiikka voi siihen kannustaa. Meillä on tällainen niin kutsuttu output gap eli kokonaiskysynnän puute Euroopassa. Meidän täytyy käyttää sekä rahapolitiikkaa, finanssipolitiikkaa, investointipolitiikkaa, joka on ekspansiivista. Meidän täytyy huomioida tämä jatkuvuuden puute, muuten pelkään, että että ajatellaan, että pikkuiset muutokset voisivat jollain lailla sitten aiheuttaa suuria ongelmia euroalueelle kokonaisuudessaan. Ja tätä minä, tästä minä haluaisin varoittaa, mitä tulevaisuuteen tulee. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt on aika antaa puheenvuoro lyhyitä vastauksia tai kommentteja varten alustuspuhujillemme. Äh, edustaja Rairs, olkaa hyvä. Kyllä, muutama lyhyt kommentti. Ensinnä haluaisin onnitella Portugalia. Teidän valtiovarainministerinne viime viikolla ilmoitti, että olette valmiit maksamaan takaisin lainan maailman valuuttarahastolle ennen määräaikaa. Näin teitte kolme vuotta sitten myös tämä, ja olette onnistuneet tekemään ra- rako- rakenteellisia uudistuksia ja talouskuria. Tämä oli ainoa tie ulos kriisistä. te olette siis menet nopeammin kuin ohjelma edellytti. Kolme vuotta sitten, kun puhuin parlamentissa budjettivalio, valiokunnan äh, puheenjohtajana silloin puhuin siitä, miten finanssipoliittinen kuri voi sopia yhteen investointien kanssa. Ja uskoakseni pystyy kyllä todistamaan kantani. Latviankin esimerkki osoittaa, että finanssipoliittinen kuri ei suinkaan estä investointien tekoa. Kun me olimme valvontaohjelmassamme, teimme finanssipoliittisen poliittisia toimia, mutta emme koskaan leikanneet tarvittavia julkisia investointeja eri sektoreilla. On selvää, että tässä tilanteessa yksi ainoa investointisuunnitelma yhden kunsuuntaan ei sovi kaikille ja siksi EKPn määrällinen elvytys tuleekin ihan sopivaan aikaan samoin kuin pääomamarkkina toimet, joita neuvosto on ehdottanut. Sitten niin sanottu Junckerin suunnitelma on osa tätä kokonaisuutta. Haluaisin korostaa, että valtiovarainministerit ECOFIN kokouksessa yksimielisesti sopivat siitä. Olit, olit sitä mieltä, että Junckerin sopimus ei todellakaan äh, tarkoita vain sitä, että jatketaan pelkästään finanssipuolista kuria ja niin edelleen, vaan se täydentää tätä kokonaiskuvaa. Se on lisäkeino, jolla saadaan investointeja liikkeelle jäsenvaltioissa, mutta se ei tarkoita sitä, että voidaan unohtaa nyt finanssipoliittinen kuri. Junckerin suunnitelmassa puhutaan niin yksityistä investoinnista ja sitten EIP tulee arvioimaan mahdollisia projekteja ja valitsee vain sellaisia hankkeita, jotka pystyvät itsensä rahoittamaan ja nämä investoinnit eivät millään tavalla kaadu pelkästään jäsenvaltioiden harteille. ECOFIN sanauksemme myös Tämä tulee tuloveron viimeisessä ECOFIN kokouksessa hyväksyttiin patreisajaa situaatiaa. Emotytäryhtiödirektiivi. Ja tämän juridisen säädöksen mukaisesti veroa pitää maksaa siellä, missä tulotkin saadaan. Ja tulot, joita saadaan tytäryhtiöstä, niin, tai toisinpäin. Ja haluaisin lopuksi ottaa esille tai vastata kysymykseen, jonka sain myös Ekon valiokunnassa kuulla. Amerikkalaiset aikaan otettiin silloin esimerkiksi, mutta ja jos muistatte viime viikolla on dollari hiljattain heilui tai heikkeni, koska todellinen kasvuluvut olivat hiukan alhaisempia kuin oltiin odotettu. Tarkoitan tällä sitä, että me elämme globaalissa maailmassa, ja samat taloussäännöt pätevät ihan kaikkialla, enkä usko, että näitä lakeja voidaan mitenkään kiertää tai tulkita. Mutta ratkaiseva ero meidän ja USA-talouden välillä on ensinnäkin siinä, että tietysti meidän kynnyksemme ja tuloeromme ovat paljon alhaisemmat kuin siellä. 40 prosenttia budjetista menee eh, esimerkiksi Latviassa sosiaaliturvakysymyksiin, jos nämä 40 prosenttia saataisiin takaisin kasvuun, mutta meidän ja amerikkalaisten välillä on siis kuitenkin ero. Amerikka on Amerikkaa, mutta Eurooppa on tasa-arvon manner. Täällä harjoitetaan sosiaalista suojelua me välitämme yhtäläis oikeudenmukaista tulonjaosta ainakin enemmän kuin USAssa on tilanne, ja tämä on olennainen ero meidän ja heidän talouksiemme välillä. Minä uskon, että me kaikki olemme nyt tavallaan samalla sivulla, samalla aaltopituudella. Me haluamme tätä, me pyrimme sosiaaliseen äh, samanarvoisuuteen suurin piirtein. Olemme valmiita maksamaan korkeatasoista terveys huollosta ja tietysti halutaan myös lisää investointeja ja kasvua, mutta ei missään nimessä sosiaalisten kysymysten kustannuksella ja tämä ei voi tapahtua myöskään lisävelalla niin kuin muutkin valtiot ovat osoittaneet. Now, Mr. Rehn, would you like to... Seuraavana Olli Rehn, onko teillä kommentteja tai vastauksia? Olkaa hyvä. Thank you. I, I can... Kiitoksia. Voin puhua melko lyhyesti. Olen hyvin paljon samaa mieltä kuin edellinen puhuja monissa kommenteissaan. Portugalin liittyen meillä on ainakin kaksi erittäin hyvää puheenvuoroa kuultu Portugalista ja mielestäni on rohkaisevaa ja tärkeää, että Portugal on Irlannin ja Espanjan rinnalla – päässyt apuohjelmasta aikataulun mukaisesti ulos tai itse asiassa jopa ennen kuin odotettiin. Ja nämä maat ovat palanneet talouden elpymisen tielle ja kasvun tielle ja monia parannuksia on tapahtunut myöskin työllisyyden alalla. Tiedän, että ajat ovat olleet vaikeita ja arvostan näitä kipeitä päätöksiä, joita on tehty, jotka ovat vaikuttaneet tavallisten kansalaisten elämään. Mutta tämä tuottaa nyt tulosta ja on tärkeää, että tämä tunnustetaan, kun ohjelmat oikein toimeenpannaan, ne tulevat auttamaan maiden taloudellista elpymistä, kuten olemme Portugalin ja Espanjan kohdalla nähneet. Olen De Pinton kanssa samaa mieltä siitä, että sääntöjen pitäisi olla samat kaikille Euroopan unionin jäsenmaille. Tämä on selvää. Sitten Liettuan liittyen se ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna liittyi euroalueeseen ja haluaisin onnitella Liettua ja myöskin Latvia, jos muistatte, viime vuonna se liittyi äh, euroalueeseen ja Virohan liittyi vuonna 2011. Kaikki Baltian maat ovat päättäneet, että haluavat olla Euroopan unionin äh, taloudellisessa ja poliittisessa ytimessä. Ja kuten olemme nähneet näiden maiden äh, kasvuluvuista, tämä päätös on ollut niille hyvä. Ne ovat pystyneet saamaan suoria ulkomaisia investointeja maihin ja tällä on ollut hyvin suuri vaikutus talouden ja politiikan vakauteen, ja se on tukenut viime vuosina näiden maiden tasapainoa. Troikkaan liittyen esimerkiksi edustaja Cabrita mainitsi Troikan Euroopan parlamentti hiljattain viime vuonna mietinnössään rohkaisee ja suosittelee, että Euroopan unionin ja kansainvälisen valittarahaston Troikan toimintaa uudelleen arvioitaisiin. Muistatte ehkä, että vuonna 2010 vuoden alussa jäsenmaat vaativat, että IMF pitää ottaa mukaan, sillä ei täysin luotettu Euroopan komission riippumattomuuteen eikä ehkä komission pätevyyteenkään minä en sitä epäilyt, mutta eräitä ihmisiä tämä epäilytti. Ja tämä päätös oli se, että Euroopan komissiolle ei demokraattista vastuullisuutta jätetty. Tuolloin IMFn turvautuminen oli ainut ratkaisu ja troikka. Tässä lausumaton ajatus on se, että demokraattinen vastuullisuus taattaisiin Euroopan komission ja parlamentin kautta, mutta kokemuksen kautta minun täytyy todeta, että jos tulevaisuudessa kriisimaita on ja sopeutusohjelma ja laaditaan, me tarvitsemme asiantuntijuutta, jotta Euroopan keskuspankki voi tarjota ja tätä uutta yhteistä valvontamekanismia, sillä näillä tahoilla on Euroopan pankki- ja rahoitussektorin asiantuntijuus Euroopassa ja myöskin vaikuttaa siltä, että jäsenmaat haluaisivat vielä saada IMFn rahoitusta mahdollisessa operaatiossa. Jos näin on, IMFllä on hyvin tiukat säännöt siitä, että jos IMF tarjoaa rahoitusta, IMFn täytyy saada sanansa sanottua myöskin ohjelman suhteen. Eli näillä varoituksilla, varoituksen sanoilla tuen täysin Euroopan unionin IMFn Troikan ja Uskon, että tämä voisi olla laajemman taloushallinnon uudelleenarvioinnin osanen erityisesti euroalueen suhteen. Mukaan lukien se, että euroalueella pitäisi olla oma, euroalueen pitäisi olla oma alansa IMFssä. Tässä käännyn teihin päin, sillä tässä, tähän asti jäsenmaat ovat estäneet tämän tyyppisen kehitykseen. Tämä aiheuttaa sen, että Euroopan unionin painoarvo IMFssä ei ole se, mikä sen pitäisi olla. IMF, G20 ja muut kansainväliset foorumit, me voisimme saada niissä vahvemman painoarvon näin toimivalla, ettemme olisi G2 eli Yhdysvalta ja Kiinan varjossa. Tämä on nyt teidän ähm, päätettävissänne, että me saisimme näillä kansainvälisillä taloudellisilla foorumeilla enemmän sananvaltaa. Sitten kasvuun liittyen me olemme vakauttamisesta siirtyneet investointi- ja kasvuvaiheeseen, kuten Pierre Moskovici aamulla mainitsi. Ja tässä pankkiunioni on tärkeässä roolissa nyt. Meidän täytyy yhä tukea kasvua tukevia politiikkoja, investointien tukeminen, uudistusten vahvistaminen ja äh, luotonannon tukeminen. Nämä ovat niitä asioita, jotka äh, tukevat työllisyyden kasvua Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia herra Reen arvostan kovasti kommentteja, erityisesti lausettana liittyen poliittiseen ja taloudelliseen ytimeen Euroopassa. Ja sitten herra Hannigan. Turn to the point. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Se, mitä Portugalin edustajakollega Pinto totesi, niin meillä oli vastavalainen säästöohjelma. Säännöt olivat olemassa ja me noudatimme niitä. Ja minä siihen olisi huolissani erityiskohtelusta, jota myönnetään eri jäsenvaltioille. Tiedämme, että kyse on velkakriisistä. Omassa maassanikin sellainen vallitsee, ja kuten kollega Paljoti sanoi, sopeuttamisohjelma ei ole vaikuttanut velkatasoon, ehkäpä siihen pitäisi puuttua, mutta se ei onnistu yhden jäsenvaltion toimesta yksinään. Tämä johtaa muuten siihen, että jos ongelmia ei lähdetä korjaamaan, vaan puututaan yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteeseen, niin yksi valtio toisensa perään, perään kuuluttaa omaa sopimustaan, erityiskohteluaan. Joten kaikkien pitää muistuttaa, että kun puhutaan unionista, niin meillä on sääntöjä, yhtäläiset mahdollisuudet ja reilu lähestymistapa, ja näitä periaatteita tulisi myöskin kunnioittaa. Thank you very much. And now to share our business. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt jakaaksemme työmme äh, vaihdan puheenjohtajuutta herra Roberto Gualtierin kanssa, joka äh, jatkaa nyt sitten tätä sessiota. Kiitoksia. Voit kyllä jäädä siihen istumaan. Äh, kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Neperus Alankomaista. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Stabiili euro on äärimmäisen tärkeä silloin, kun finanssimarkkinat sujuu hyvin. Me tuemme tätä ja olemme myös varsin kriittisiä mitä tulee vakois- ja kasvusopimukseen, mutta tätä kuitenkin todella tarvitaan. Se on myös tarpeen, että maat pitävät kiinni budjettisopimuksista ja tähän kuuluvat myös uudistukset. Tietysti se sattuu, sitä ei voida kieltää. On monia maita, jotka kärsivät ja ovat kärsineet tässä uudistuksessa, mutta Alankomaissakin olemme nähneet, että pitää säästää ja leikata suuria menoja, vähän sosiaaliturvaa, sekä ne ole mukavaa ja aina silloin tällöin joskus verot nousevat kuitenkin, eikä kukaan siitä liikaa intoille, mutta meidän kuitenkin pitää kiinni tästä. Tämä on välttämättömyys. On kuitenkin yksi kohta, kun, mm, nimittäin EU, katsotaan, mitä Euroopassa e, unionissa tapahtuu, komissiossa, budjeteissa ja menoissa ja mitä voimme budjetille tehdä. tehdä. Odomme jännittyneinä myös Alankomaiden mietintö, joka tulee omista varoista, niin voimme tarkastella, miten voimme toimia avoimesti ja varmistaa, että maiden valtion talous, mutta myös komissiossa on terveellä pohjalla. Kiitos. Thank you. Next. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Mue Ranskan kansalliskokouksesta. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin viitata siihen, mitä Itävallan kollega sanoi Yhdysvaltoihin liittyen. On totta, että Yhdysvallat hyvin nopeasti pääsevät kriisistä yli vuonna 2009 käyttämällä välittömästi sellaista rahapolitiikkaa, joka oli hyvin eteenpäin menevää ja myöskin valtion talouden vakauttamista harjoitettiin ja maa näin pääsi kasvun tielle Euroopassa. Emme pystyneet näin toimimaan. Emme voineet toimia näin, koska budjettipolitiikan yleinen ongelma Euroopassa. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma. Me emme ole koskaan onnistuneet luomaan ähm, yhdistämistä. Lopultakin jokainen jäsenmaa toimeenpanee, soveltaa sääntöjä ja kun jokin maa yksin talouden, julkisen talouden vakauttamista tekee, tämä toimii. Kumppanit eivät tee samoin, maa hyötyy muiden kasvusta ja kasvu on yhä riittävää ja maa pystyy alijäämäänsä ähm, kattamaan, koska kasvu ei näin toimien pysähdy. Mutta kun kaikki toimivat samoin, katsomatta sitä, mitä yhdessä saadaan aikaan. Olemme tilanteessa, johon olemme Euroopassa törmänneet, nimittäin siinä, että koska kaikki toimivat samalla tavalla, talous taantuu, me luomme rakenteellisen alijäämän lisäksi syklistä alijäämää, jota olemme kuvitelleet taloutta vakauttamalla vähentävämme. Olemme tilanteessa, jossa kasvua ei enää tapahdu ja velka vähenee vain vähän tämän todellinen ongelma, kuten Jean-Claude Juncker on maininnut, todellista talouspolitiikan ja äm, valtion talouden konnointia ei ole olemassa. Ja se olisi täysin välttämätöntä, jotta voisimme tällaisiin syklisiin ongelmiin vasta, kuten niihin olemme törmänneet. Kiitos. From France. Kiitoksia. Seuraava puhuja jälleen Ranskasta, edustaja Keller, Ranskan senaatin. Monsieur le, le président. Kiitoksia puheenjohtaja kollegan jälkeen, joka korosti keskinäistä riippuvuutta eu sen harjoittamassa politiikassa, niin haluaisin mm, todeta, että Ranskaakaan seurataan, sillä on liiallinen budjettivaje Äh, ja näin toimitaan vakaus- ja kasvusopimuksen säädösten mukaisesti. Ja me olemme tietoisia omasta vastuustamme suurena taloutena, suurena maana, yhtenä äh, isoimmista EU-talouksista. Meidän tavoitteenamme on toteuttaa todellista ja kestävää budjettikorjausta, mitä tulee budjetin vajeeseen. Tämä on lykkääntynyt käytännössä niin kuin muutkin. Me olemme uudistaneet eläkemarkkin, eläkkeitä, työmarkkinoita. On vaikeaa vähentää valtionosuutta. Yleensähän se on ollut se on vahva rooli ja ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Ja tähän liittyy myös jäykkyys, jäykkyydet työmarkkinoillamme. Me olemme ottaneet huomioon uuden tulkinnan, jonka komissio on esittänyt, mitä tulee vakaus- ja kasvusopimuksen joustoon. Siitä ilmoitettiin 13. tammikuuta Strasbourgissa, mutta olemme hyvin tietoisia siitä, että ei tämä vapauta meitä huomattavista ponnisteluista, joihin pitää ryhtyä, jotta voimme parantaa julkisen vajeen tilaa. Ja olemme panneet merkille komission muistiossa, että se haluaa huomattavia uudistuksia, joihin liittyy uskottava aikataulu, ja me haluammekin toimia näiden ehdotusten mukaisesti. Minun toinen kommenttini liittyy kasvun ja kurinalaisuuden, niiden sovittamisen yhteen ja Juncker-suunnitelmaan. Tässä haluaisin vielä toistaa, missä määrin on tärkeää, että sopimus on tuloksellinen ja miten se vaikuttaa niin, että voidaan saada uutta kasvudynamiikkaa, mutta erityisesti myös luottamusta saadaan syntymään Eurooppaan. talouksemme ovat siis toista riippuvaisia, riippuvaisia tässä äh, tämä riippuu tehokkaan suunnitelman toteutumista. Tarvitaan uusia työpaikkoja unioniin. Kiitoksia. Thank you. And now give... Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa eh, edustaja Veslun Ruotsin parlamentista. Eh, tack, herr talman. Eh, jag vet inte om jag törs säga någonting i det. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. En tiedä, voinko tässä yhteydessä lausua mitään. Oikeastaan euromaiden edustajia on täällä kuultu, mutta me tietenkin tuemme sitä faktaa, että talousarvion pitää olla vastuullinen. Meidän valtiovarainministerimme kirjoitti kirjan, jossa todetaan, että ainakin pitäisi pyrkiä velattomuuteen. Siihen me pyrimme, mutta on olemassa talousarviosääntöjä, jotka myöskin vaikeuttavat alijäämän kasvamisen. Kuultuani tämän keskustelun niin voin sanoa, että me olemme tehneet jotain, mistä on ollut eurooppalaisella tasolla puutetta. Eli yhteistyö ay liikeen ja yritysten kanssa. Eli on tehty sopimus kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tarkoitan tällä sitä, että taakka on jaettu kaikkien kesken. Mukana olivat ne, joilla oli paljon rahaa ja myöskin vähemmän rahaa. Eli kaikki omalta osaltaan joutuivat kokemaan kriisin nahoisaan. Ja onkin erittäin tärkeää, että kun lähdetään siistin säästön tielle, niin silloin täytyy toimia älykkäällä tavalla. Tietenkin tätä voidaan kritisoida lähestymistapana, mutta toki on kyse melkoisesta ongelmasta, jos ihmiset köyhtyvät niin sanotusti liikaa, eli eivät voi enää ostaa elintarvikkeita säännöistä johtuen, joten sitten täytyy vain pohtia, mitä voitaisiin tehdä, mitä EU voisi tehdä, mitä me voitaisiin yksissä tuumin tehdä, miten voisimme yhdessä ponnistella sen hyväksi, ettemme ajaudu edes sellaiseen tilanteeseen, että on myöskin köyhiä olemassa. Ihmiset ovat valmiita maksamaan veroja, kantamaan kortensa kekoon, mutta ihmisillä pitää olla mahdollisuus elättää itsensä ja perheensä. Yhtä lailla tärkeää on yhteistyö kansalaisyhteiskunnan ja politiikan välillä. Se on tärkeässä asemassa, mutta yhtä lailla tärkeää on se, että uudistusten tielle lähdetään. Tietenkään meillä muutokset eivät tapahtuneet yön yli, vaan kyllä siinä meni vuosia, että pääsimme tähän tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä sopimus itse asiassa koskee kaikkia sopimuspuolia, mukaan lukien Äh, Ruotsia. Ja konferenssi äh, on avoin myös niille valtioille, jotka eivät allekirjoittanut tätä sopimusta, kuten seuraavan puhujan äh, kotimaa, yhdistynyt kuningaskunta, Lordi Davis. Personal fault. Kiitoksia puheenjohtaja. Se ei ollut minun henkilökohtainen syyni, se minun on tähän sanottava ja pahoittelen sitä haluaisin sanoa, että herra Hanniganin ja Olli Renin puheenvuorot ovat olleet erittäin vaikuttavia ja rohkaisevia ellei herra Dieselblom tänä aamuna yksin yritä ratkaista Kreikan kriisiä, niin sitten olen kyllä sitä mieltä, että hän ehkä prioriteettinsa asetti vähän väärin. On ei tänne tullut. Öm, on eräs puute, josta todellakin kärsimme täällä EU-ssa, erityisesti euroalueella, ja se on automaattisten vakauttajien puute. Sellaisiahan meillä on jäsenvaltioissa esimerkiksi työttömyys- ja hyvinvointijärjestelmissä yksittäisissä valtioissa. Kansalliset vakuutusmaksut kattavat työttömyys- ja hyvinvointipalvelujen kustannukset. Yleensä työntekijät tai työnantajat näitä maksuja vaskaavat, maksavat. Ja jos meillä on asymmetrinen negatiivinen shokki, jossa joku alue kärsii enemmän kuin muut alueet, niin sitten tuo alue saa syklin vastaisia resursseja tällaisessa tilanteessa. Ja tämä on erittäin hyvä mekanismi, jota meillä ei ole rahaunionissa ja se on hyvin ikävä asia. Tämä on yksi ehdotus, jonka haluan tehdä. Ymmärrän tietysti, että tätä ei voida kovinkaan nopeasti tehdä. Meillä on erilaisia työttömyyskorvauksen tasoja eri jäsenvaltioissa, joten meillä pitäisi olla tällainen perus EUn laajuinen minimitaso ja sitten jäsenvaltiot voisivat voisivat sitä korottaa, jos haluaisivat. Ja tietenkin rakenteelliset työttömyystasot ovat erilaisia eri alueilla EU:ssa ja olisi epäreilua ja taloudellisesti perversiä, jos sellaiset alueet, joissa on alhaisempi rakenteellinen työttömyys, joutuisivat rahoittamaan korkeampaa rakenteellista työttömyyttä jossain muualla. Mm. Tärkeää on siis työttömyyden muutos ajan myötä. Tämä olisi erittäin hyödyllinen toimenpide, jos jotain tämän tyyppistä voitaisiin keksiä. Olen vähän pettynyt, että kukaan ei ole sitä vielä keksinyt. Thank you. Kiitoksia. Itse asiassa äh, tällaisia ehdotuksia työttömyyden automaattiseksi vakautteeksi on ollut. Niistä on keskusteltu. Tällainen ehdotus on siis olemassa. Ehkä palaamme siihen. Kiitoksia joka tapauksessa puheenvuorostanne. Ja sitten seuraava puhuja on Edustaja Kalamet Viron parlamentista. Yes, uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Again, I, I would... Kiitoksia puheenjohtaja jälleen kerran. Toivon, että me pidättäytyisimme valittelemasta liikaa. Se, että me kokoonnumme tänne yhteen, antaa meille mahdollisuuden äh, tarkastella näitä lukuja, joita meille on toimitettu. Aikaisemmin kiinnitin huomionne siihen, että Eurooppa 2020 tavoitteet eivät todennäköisesti ole kasvun kanssa samoilla linjoilla. Tässä pitää katsoa Suomen lukuja 2020 ja Suomen talouden kasvulukuja. Valitet, ilmeisesti kasvun ja lisä alijäämä välillä ei ole vastaavuutta, vaikka tämä kasvu vastaisi suurempaa julkista kulutusta. Eli kuten tässä oikein ehdotettiin, meidän pitäisi tarkemmin tarkastella Irlantia, Portugalia ja Latviaa, mutta muitakin maita on kuten Tanska, Ruotsi, Slovakia, Puola, Tsekin tasavalta ja Viro luonnollisesti, jotka ovat onnistuneet kestävää kasvua tuottamaan lisäämättä julkista kulutusta. Haluaisin toistaa tässä Olli Rehnin sanat. Hän aikaisemmassa kokouksessa mainitsi, että jos alijäämä ja lisävelka tuottaisi kasvua, niin todennäköisesti Italia, Espanja ja Ranska olisivat Euroopan mestarit taloudellisesti, mutta ilmeisesti näin ei ole. Eli meidän pitäisi käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme ja tarkastella lukuja, joita meille on tässä toimitettu. Kiitoksia. Thank you. Now from uh, Senate from... Kiitoksia. Ja nyt Romanian senaatista edustaja Kretsu. Kiitoksia oikein paljon. Minä puhun Romaniaa. Meillä on kahdenlaisia jäsenvaltioita Euroopan unionissa, joiden kehitystaso, tarpeet ja mikro- ja makrotaloudelliset tarpeet, tilanteet ovat erilaisia. Yhdenlaiset mm, sopeuttamistoimenpiteet niistä voidaan periaatteessa keskustella, mutta jos samanlaisia menettelyjä käytetään eri konteksteissa, niin tulokset ovat erilaisia. Se ongelma, jonka haluan nostaa esiin, on näiden arviointikriteerit, joita käytetään. Kriisiin asti kasvu- ja vakaussopimuksen kriteerit toimivat. BKTn kehitys oli indikaattori kriisistä ja elpymisestä. Irlanti oli eturintamassa näiden kriteerien noudattamisessa Tästä huolimatta se oli yksi kriisien äh, uhreista. Heti äh, kriisin puhkeamisen jälkeen äh, Stiglitsen ja Fitusi teivät raportin talouden tilanteesta ja kertovat, miksi tämä kriisin alku oli yllättävä. Tästä nousi esiin useita eh, eh, kysymyksiä liittyen BKTn relevanssiin. Tämä raportti eh, huomioitiin ja sitten se unohdettiin. Nyt kun ajatellaan 2020 strategiaa, niin ei tehdä minkäänlaista laadullista tai sektorikohtaista arviota BKTstä ei huomioida esimerkiksi jonkun talouden riskitasoa. Jos näin tehtäisiin, saataisiin erilainen hierarkia, eh, erilaisia syitä ja löydettäisiin ja erilaisia ratkaisuja. Kyllä tätä pitäisi pohtia. Thank you, and now... Kiitoksia. Nyt Kyproksen parlamentista edustaja Neofitu. Kiitoksia puheenjohtaja. On olemassa paradoksi, joka tähän liittyy, ja olemme nähneet sen viime vuosina. Nimittäin meidän sukupolvemme valittaa sitä, että nyt on korkea aika maksaa velka, jonka edeltämme saivat aikaan. Kuitenkin samanaikaisesti on muita, jotka esittävät ratkaisuja ja sanovat, että meidän pitäisi jatkossakin lainata, pitäisi lisätä velan määrää, jotta voidaan voittaa tämän päivän ongelmat, vaikkakin tämä tarkoittaisi sitä, että me yksinkertaisesti vain lykkäämme velkatakkaa seuraavalle sukupolvelle taas. Mutta minä en ajattele, tämän oikea tapa edetä. Samanaikaisesti Euroopassa, omassa maassani, me puhumme tarpeesta eurooppalaiselle solidaarisuudelle, mutta unohdamme toisen tärkeän periaatteen nimittäin. Yhtä lailla kuin solidaarisuus tarvitaan myös oikeudenmukaisuutta ja reiluutta ja osa tästä on siinä, että ei voi rakentaa velkaa, jonka muut joutuvat sitten aikanaan maksamaan. Ja kasvu, jos sitä nyt tulee, jos se tapahtuu suuremman velan kustannuksella, ei ole kestävää. Ja mielestäni meidän pitää löytää tilaa kasvulle finanssipoliittisen vakauttamisen yhteydessä ja puitteissa, eikä pidä unohtaa sitäkään, että kriisihän antaa meille tilaisuuden ratkaista joitakin virheitä, joita on tullut tehdyksi talous- ja rahaliittoon. Me voimme käyttää tätä kriisiä hyväksemme, jos parannamme pankkiunionia ja valvontajärjestelmää, jonka olemme nyt laatineet ja saaneet aikaan. Ja tällä tavalla me pystymme ratkaisemaan tämänhetkiset ongelmat, jotka liittyvät taloudellisiin ja rahapoliittisiin kysymyksiin. Haluamme myös välttää sen, että siirrämme taakan eurooppalaisille veronmaksajille. Jos IMF luopuisi tästä, niin ei pidä unohtaa sitä, että esimerkiksi oma maani Kypros tietää kaiken sopeutusohjelmista ja muistioista. Selvästikin IMF tuo mukanaan paljon tietotaitoa asiantuntemusta ja tämä on sellainen alue, josta me voimme paljon hyötyä, jos heitä kuuntelemme myös. Ja minusta näyttää siltä, että Euroopalla kyllä on tulevaisuus, mutta sen pitää alkaa siitä, että lähdetään kunnioittamaan sääntöjä. Vaikka se on se kuinka vaikeaa yksittäiselle maille, niin meidän täytyy kuitenkin oppia, että sääntöjä pitää noudattaa, niistä pitää pitää kiinni. Koska jos näin ei tehdä, niin silloin poikkeukset, poikkeus tuovat vain uusia ongelmia. Thank you. Uh... We concluded, uh... Kiitoksia. Tähän päättyi puhujalistamme, joten nyt annamme puheenvuoron äh, panelisteillemme loppukierrosta varten. Ensimmäisenä on ministeri Reirs. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Sen lisäksi, mitä jo ensimmäisen keskustelukierroksen aikana totesin, niin sanoisin, että olen Kyproksen kollegan kanssa samaa mieltä. Mielenkiintoista havaita, mitä täällä on sanottu, muun muassa Balkanin alueella nuoret viittasivat heidän maksettavaksi lankeamaan – velkataakkaan. Eli olisi varmaan mielenkiintoista keskustella näistä tulevista ongelmista, jos jatkamme näin lyhyen aikataulun toimilla. Eli olen tältä osin samaa mieltä kollegan kanssa ja mitä kollega Sodurski sanoi, eli kun perheen kesken päätetään rahoista, niin ei tietenkään haluta, että lapset tai lapset lapset joutuvat velkoja maksamaan. Joten miksi valtion tasolla pitäisi toimia eri periaatteita käytettävän? Meidän täytyy pohtia sitä, että miten velkataakkaa saadaan pienennettyä. Ja rahaa pitäisi ohjata kehitykseen, jotta siitä olisi hyötyä tuleville sukupolville, eikä niin, että taakka kasvaa tulevien sukupolvien osalta. Näin on totuttu tähän asti toimimaan. Kiitoksia. Hannigan. Kiitoksia, herra Hannigan. Thank you, chair. Kiitoksia, puheenjohtaja, ihan muutama asia vain. Ruotsalainen edustaja puhui siitä, miten Ruotsi pääsi ulos kriisistä ja miten se onnistui yhteistyön kautta koko yhteiskunnassa. Irlannissa meillä oli saman tyyppinen kokemus. En nyt tässä väitä, että Irlannin kansa rakastaisi hallitustaan näiden toimenpiteiden takia, mutta esimerkiksi Troikan aikana me emme hukanneet yhtään päivää toimimattomuudessa. Ja tämä johtui siitä, että me puhuimme työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, he ymmärsivät tilanteen, jossa me olimme, ja yhteistyö yhteiskunnassa varmasti auttoi. Täällä on puhuttu toimenpiteistä, otettu käyttöön. Esimerkiksi yhtenäinen valvontamekanismi, pankkiunioni, äh, on muita toimenpiteitä, joihin on ryhdytty määrällinen elvotus. Äh, yleisesti ollaan sitä mieltä, että tämä on hyvä asia. Ei eivät kaikki ole, mutta laajalti ollaan sitä mieltä. Myöskin tämä ehdotettu Euroopan investointisuunnitelma, joten ollaan sitä mieltä, että nämä ehdotukset tulevat auttamaan, mutta kuten Davis ja muut sanovat, on muitakin ehdotuksia, joita voitaisiin tarkastella. Ja on tärkeää, että pysähdy nyt tähän. Jos haluamme päästä ulos tästä kriisistä, me tarvitsemme muitakin toimenpiteitä, joten laakereilla ei sovi lepäillä. Thank you. Holly Rehn. Kiitoksia, Holly Rehn. Thank you, thank you Roberto. Kiitoksia. Uh, I would like to Thank... Kiitoksia Roberto. Haluaisin kiittää Lordi Davisia hänen puheenvuorostaan ja myös ylähuonetta erittäin hyvistä mietinnöistä koskien eurooppalaista talouspolitiikkaa ja sen taloutta. Olen itse innokas näiden raporttien lukija ja pidän niitä kovasti hyödyllisenä ja ajatuksia herättävänä. Ja hyödyllisiä ne ovat myös sikäli, että näitä, tätä kautta voimme itse parantaa omaa politiikkaamme. Niin kuin herra Gualtieri sanoi, hiljattain on tehty joitakin ehdotuksia automaattisista vakauttajista. Se on suhteellisen kiistanalainen kysymys Euroopassa. USAssa tämä on järjestetty eri tavalla, koska siellä liittovaltiobudjetti on suurempi, kuin taas yksittäiset liittovaltiot, osavaltiot eivät voi velkaantua ja on erittäin kurinalainen tiukka sääntö, että ketään ei, valtiota ei pelasteta. Koko, koko järjestelmä on laadittu ja toteutettu eri tavalla. Minä uskon, että tämä kysymys tulee olemaan esityslistalla, kun seuraavan kerran tarkistamme talouden ohjauspolitiikkaa Euroopassa. Ja ilman, että menen yksityiskohtiin, uskon, uskon että olennainen johtava periaate täytyy olla se, että mikä tahansa solidaarisuuden lisääminen täytyy sovittaa yhteen käsi kädessä suuremman vastuun kanssa, joten solidaarisuus ja vahvuus, se on tämä johtava periaate. Ne kulkevat yhdessä, mitä tulee talouden ohjauspolitiikkaan. Mitä tulee herra Kalemetsin kommentteihin, haluan kiittää häntä viittauksistaan koska Espanja on hiukan erilainen se on uudistanut kurinalaisemmin kuin Ranska tai Italia talouttaan. Ja niin kuin sanoin, jos on suuria finanssipoliittisia vajeita ja sitten niitä vastaa nopea taloudellinen kasvu, niin Ranskan ja Italian pitäisi kyllä olla ihan Euroopan mestareita, Japanin pitäisi olla maailmanmestari ja Suomen pitäisi sitten olla Pohjoismaista kaikista paras, mutta näin ei kuitenkaan ole ja tämän takia meidän täytyy etsiä kasvunlähteitä jostain muualta mukaan lukien investoinnit, taloudelliset uudistukset ja luotonannon laajentaminen. Ja vielä lopuksi herran Muelle, koska koskien rahapolitiikasta huomasin, pidin varsin kiinnostavan sitä, mitä te sanoitte, ja minä uskon, että jatkakseni vain tätä ajatustanne, uskon, että viimeisen kuuden vuoden aikana olemme nähneet varsin huomattavaa kehitystä euro, euroalueen tai Euroopan keskuspankin roolissa ja sen kehityksessä ja miten se suhtautuu asioihin rahapolitiikassa olemme nähneet poikkeavia rahapoliittisia toimia, LTROt äh, ja määrällinen elvytys on auttanut vakauttamaan rahoitusmarkkinoita Euroopassa. Te on nähty, että on saatu aikaan pankkiunioni, joka tekee pankki- ja rahoitusjärjestelmän Euroopassa paljon vankemmaksi kuin se aikaisemmin oli ja olemme myös saaneet nähdä mitä tulee finanssipoliittiseen ja talouspuoleen, että on vahvistettu talouden ohjausta ja hallinnointia ja on luotu eurooppalainen vakausmekanismi. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että se sama, sekä mitä tulee mak- makro- ja finanssipolitiikan suvereniuteen ja mitä taas tulee pankki- ja, ja finanssilaitoksiin ja rahoitusjärjestelmään, niin euroalue on nyt paljon paremmin varustautunut rajuilmoihin ja pystyy selviytymään uudemmista kriiseistä jatkossa. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että sosiaaliset yhteiskunnalliset kustannukset ovat vähäisemmät jatkossa, mutta vieläkin tärkeämpää on, että olemme luoneet poliittisen koordinaation järjestelmän, jonka tarkoituksena on ehkäistä kriisejä ja vahvistaa kestävää kasvua. Ja mielestäni tämä on olennainen ydin talouspolitiikan uudistuksessa tähän mennessä. Olemme ymmärtäneet, että ennaltaehkäisy on aina parempi kuin korjausliike ja me pyrimme siihen, että saamme vahvan kestävän kasvun aikaan, joka tukee vahvaa työllisyyttä ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Kiitoksia, että olette tulleet paikalle ja jatketaan tätä vuoropuhelua jatkossa. Kiitoksia. Thank you, Olli. Thank... Kiitoksia Olli. Kiitän teitä kaikkia tästä erittäin mielenkiintoisesta sessiosta. Ihan muutama lyhyt kommentti eh, jo näistä loppupuheenvuoroista. Ensimmäinen ajatus liittyy siihen, mistä meidän oikeastaan piti keskustella, nimittäin finanssipoliittisesta sopimuksesta. On kyllä hyvin vaikuttava, että ainoastaan vain yksi puhuja, Rahannigan, puhui finanssipoliittisen sopimuksen tämänhetkisestä täytäntöönpanon tilasta jäsenvaltioissa. Ja monet kollegat, kun puhuivat finanssipolitiikan sen sopimuksen sitoumuksista, tasapainosta budjetista ja niin poispäin, niin itse asiassa he puhuivatkin kasvu- ja vakaussopimuksen äh, sitoumuksista, koska se, mitä finanssipoliittisen sopimuksen äh, historiassa on tapahtunut, se on ihan mielenkiintoista muistuttaa. Oli Reidon oli tässä äh, tärkeänä toimijana. Minäkin olin neuvotteluissa mukana. Finanssipoliittinen sopimus se, muuttui neuvotteluissa ja loppujen lopuksi se, se sopeutettiin täysin EUn lainsäädäntöön joten mitkä ovat ne sitoumukset, joita finanssipoliittinen sopimus lisää kasvu- ja vakaussopimuksena. periaatteessa finanssipoliittinen sopimus sanoo, että jäsenvaltion noudatettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, no sitä eh, niiden täytyy muutenkin eh, noudattaa, joten ehkä kansainvälistä sopimusta ei tähän tarvittu, mutta mitä sen jälkeen tapahtui oli, eh, että komissio teki muutokset ja parlamentti tuki yksi artikla on eh, se, että unionin lainsäädäntö on etusijalla finanssipoliittisessa sopimuksessa. Ja eh, eh, sitten tasapainoinen budjetti, kuten unionin lainsäädäntö sen määrittelee. Joten loppujen lopuksi finanssipoliittinen sopimus ähm, vaati, että noudatetaan kasvu- ja vakaussopimusta ja tasapainoitettua budjettia, kuten EUn lainsäädäntö vaatii. Siksipä äh, tässä nyt ollaan ristiriidassa finanssipoliittisen sopimuksen kanssa, koska äh, tässä sanotaan, että täytyy noudattaa sitä, minkä unionin lainsäädäntö on määritellyt. Se, mikä finanssipoliittisen äh, sopimuksen perintö on, ei ole se, että se olisi ottanut käyttöön jotain uutta. No ihan pieni muutos siinä on 4,5 sen sijaan, että on yksi, mutta se on hyvin pieni muutos. En halua mennä liian monimutkaisiin asioihin nyt. Meillä on nyt kaksi perintöä tästä finanssipoliittisesta sopimuksesta. Yksi on tämä eurohuippukokous ja toinen on tämä konferenssi joka on pieni paradoksi, koska mm, tämä konferenssi on avoin myös niille maille, jotka eivät allekirjoita finanssipoliittista sopimusta, ja tästä olen iloinen, kuten yhdistynyt kuningaskunta ja Tsekin tasavalta. Minä olen nyt hyvin vaikeassa tilanteessa, jos minun täytyisi ottaa finanssipoliittinen sopimus unionin lainsäädäntöä. Mitä meidän oikeastaan tarvitsisi sinne ottaa mukaan? No, eurohuippukokous ja tämä konferenssi, mutta tämä on jo ihan laillinen, kun se protokollaankin liittyy. Eli yksi asia, äh, joka on linjassa sen kanssa, mitä Olli Ron sanoi äh, Troikasta, yhteisömenetelmä on parempi, se toimii paremmin ja hyvä, että keskustelemme nyt siitä. Ja tämä konferenssikin on täysin äh, unionin lainsäädännön puitteissa. Ja nyt on aika, että myös Troikka-järjestelyt, kuten oli Ren sanoi, pannaan linjaan yhteisön menetelmän kanssa koska tässä Tupakissa on jo joitakin Ähm, järjestelmiä, jotka tekevät ohjelmamaiden valvonnasta paljon demokraattisempaa. Tämä ei koske Kreikkaa, koska Kreikan järjestelyt on tehty äh, tätä ennen, mutta meillä on jo välineitä, joten olisi mielenkiintoista käydä keskustelua siitä, miten voisimme mennä äh, eteenpäin yhteisön menetelmässä äh, ja ottaa siihen mukaan tällaisen ähm, hallitusten välisen elementin, joka meillä on. Mm, yhteisön menetelmän mukaisesti meidän parempi saavuttaa tavoitteemme, saada euroalueen taloudellinen hallinto EU-lainsäädännön puitteissa niin, että meillä on mahdollisuus käydä keskustelua, jolla olisi konkreettinen poliittinen vaikutus, mikä olisi parasta finanssipolitiikkaa EUlle. Minä en voi tehdä johtopäätöksiä, koska me äh, voi muuta kuin huomioida, että meillä on erilaisia näkemyksiä, on ihan filosofisia peruseroja. Äh, jotkut pitävät valtion budjettia samanlaisena kuin kotitalouksien budjettina, Toiset taas ovat sitä mieltä, että markkinoilta on lainattava investointeja varten, jotta sykli toimii. On eroja, eikä ole minun tehtäväni näitä eroja ratkaista, mutta komissio ottaa nyt tällaisen keskitien kurssin. Se yrittää yhdistää sopeuttavamman rahapolitiikan ja rakenneuudistukset. Tätä kaikki ovat toivottaneet tervetulleeksi. Ja se, että kunnioitetaan vakauttamisvelvoitteita, otetaan kuitenkin huomioon tarpeellinen joustavuus, jotta tämä vakauttaminen olisi kestävää ja tukisi rakenteellisia uudistuksia, rohkaisisi niihin niin kuin myös kasvu- ja vakaussopimuksessa sanotaan, siellä on sääntö, että jos tekee tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, niin niitä tulee tärkeitä, kuten ranskalainen kollega sanoi, niin eh, silloin eh, voi saada poikkeuksia tästä keskipitkän aikavälin tavoitteista. Eh, joten meillä on oikeudelliset puitteet, voimme niitä parantaa Meillä on joitakin näkemyseroja, se on tietenkin itsestään selvää tällaisessa konferenssissa, mutta mielestäni me olemme tehneet tärkeitä edistysaskelia siinä, että olemme e, eurooppalaistanut tämän keskustelun. Mielestäni meillä oli tänä vuonna eurooppalaisempi keskustelu talouspolitiikasta kuin viime vuonna. Menemme siis eteenpäin. Tämä on rohkaiseva, joten kiitän kaikkia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Okay, so uh, I invite uh, Marita Ulfsbocker. No niin, äh, kutsun Marita Ulfskugin ja Aija Barsan tulemaan tänne korokkeelle, jotta seuraava sessio voisi alkaa. Siinä käsitellään emun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista.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

No,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 So. Damas kungi, kollegi. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegojamme tästä Euroopan ohjausjaksoa käsittelevästä keskustelusta, joka oli hyvin hedelmällinen ja mielenkiintoinen. Haluaisin myöskin kiittää kollegoja, jotka ovat toimineet tänään puheenjohtajina. He ovat olleet sitoutuneita julkiseen ja yksityiseen investointiin, joka tukee työllisyyttä ja kasvua ja osoittaneet julkisen talouden vakauttamisen eteen sitoumusta ja myöskin rakenneuudistusta. Nyt pääsemme kolmanteen aiheeseemme Euroopan talous- ja rahaliiton sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tämä on erittäin tärkeä ja suuri aihe, kun meidän on tarve luoda suurta kasvua, on hyvin tärkeää varmistaa myös se, että tämä kasvu on kestävää. Näin me ratkaisemme myöskin tulevaisuuden ongelmia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Tämän kehityksen puute vaikuttaa sekä yksilöihin että koko yhteiskuntaan ja niin voi ravistella yhteiskunnan perusteita ja aiheuttaa levottomuutta. On odotettu, että mukaan ottava kasvu olisi jotakin, mitä Eurooppa 2020 strategia voisi luoda. Kuitenkin kaikki makrotalouden politiikan elementit eivät tue mukaanottavaa kasvua. Meidän tulisi erityisesti kiinnittää tähän kysymykseen huomiota nyt nyt kun Eurooppa on hitaasti siirtymässä talouden elpymisen tielle. Riittävä, kestävä sosiaaliturvajärjestelmä on tarpeen, kuten myös kestävä työllisyysmalli, jotta voisimme taata sen, että työmarkkinat ovat mukaan ottavat, jotta voimme vähentää köyhyyttä ja mm, tukea inhimillistä pääomaa ja siihen investointia. Inhimillinen pääoma on tärkeää, jotta Euroopan maat voivat säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa ja jotta ne voisivat näin varmistaa riittävän hyvät elinolosuhteet pitkällä aikavälillä kansalaisilleen. Sosiaalisen ulottuvuuden mukaanottaminen kaikissa Euroopan unionin politiikan aloissa on erityisen tärkeää. Sosiaalinen mukaanottavuus on hyvin tärkeä asia, vaikka työllisyys ja sosiaalipolitiikka kuuluvat pääasiassa jäsenmaiden toimivallan piiriin. Euroopan unionissa on kuitenkin suurta potentiaalia kokemusten vaihdolle, erityisesti liittyen siihen, kuinka ne jäsenmaat ottavat sosiaalisen mukaanottavuuden vaikuttavuuden periaatteen pitkän aikavälin suunnittelun mukaan. Mukaan ottavat työmarkkinat ovat vain yksi kysymys, josta voimme keskustella tässä suhteessa. Meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota myöskin työpaikkojen laatuun ja kestävään työmarkkinoiden integraatioon. Rakenneuudistuksiin liittyen tulee todeta, että vaikka ne ovat tärkeässä roolissa parantaessaan talouden mahdollisuuksia, keski- ja pitkällä aikavälillä lyhyen aikavälin sosiaaliset vaikutukset saattavat monissa yhteyksissä olla negatiivisia tai ovat jo olleet sitä. Latvian esimerkki osoittaa, että sosiaalinen verkosto voi olla mahdollisuus täysin toimeenpana rakenneuudistuksia. Samaan aikaan meidän täytyy pohtia sitä, millä kuluilla on prioriteetti ja mitkä pitkällä aikavälillä saattavat jopa kehitystä jarruttaa. Samaan aikaan meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se, kuinka valikoiva ähm, julkisen talouden politiikka vaikuttaa, sillä yhden äh, jäsenmaan toimet saattavat vaikuttaa myöskin muihin jäsenmaihin. Euroopan unionin talousarvion varojen käyttöön liittyen, kun niillä halutaan tukea investointeja. Meidän tulisi äm, rakennerahastojen tasapainosta käyttöä tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi investoida kehitykseen, ihmisen pääomaan äh, ja infrastruktuuriin. Meidän täytyisi tarkkaan seurata sitä, kuinka näitä varoja käytetään, jotta voimme varmistaa Euroopan talouden kilpailukyvyn tukemisen pitkällä aikavälillä, säilyttäen mielessä se, että investointi, ähm, investoinnin täytyy ottaa huomioon myöskin äh, pitkän aikavälin vaikutukset. Latviassa tullaan järjestämään sosiaali- ja työllisyys, ähm, konferenssi 22. kolmas päivä, monet ovat jo ilmoittautuneita tähän tapahtumaan. Ja haluaisin myöskin verrata niihin, jotka eivät vielä ole niin tehneet, jotta te tulisitte Riikaan paikalle tähän konferenssiin. Hyvät kollegat, Vallis Dombrovskis ei vielä ole paikalla ja siksi antaisin nyt puheenvuoron työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnan puheenjohtajalle Marita Ulskugille. Ja pyytäisin, että käytätte nyt puheenvuoronne. Me olemme kanssa puheenjohtajia tässä jaksossa. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Kun me nyt tässä odotamme herra Dombrovskista, niin sanon sillä välin muutaman uh, sanasen emun sosiaalisesta ulottuvuudesta. Talous- ja rahoituskriisi on äh, pannut Euroopan unionin koettelukseen 26 ähm, miljoonaa eurooppalaista äh, ovat työttömiä ja 120 miljoonaa ovat äh, vaarassa ajautua köyhyyteen tai sosiaalisen syrjäytymiseen. Mm, kasvu on hyvin heikkoa. Tämä on hyvin kaukana EUn 2020 tavoitteista, jotka itsellemme asetimme ei kauan aikaa sitten, ei monta vuotta sitten. Sisämarkkinat ja sen vapaa liikkuvuus ovat Euroopan unionin hankkeen kulmakivi. Niillä on mahdollisuus saada aikaan kasvua ja työllisyyttä, mutta jotta markkinat toimisivat tehokkaasti, eivätkä johtaisi sosiaaliseen polkumyyntiin, väärinkäytökseen, Ähm, epäreiluun kilpailuun, EUn on asetettava sitovia standardeja työntekijöiden suojelemiseksi. Minimistandardit, koska yhtenäisiä markkinoita ei pitäisi käyttää äh, työntekijöiden ehtojen heikentämiseen äh, ja äh, pakottaa heidät allekirjoittamaan työmarkkinasopimuksia. Jos jäsenvaltiot kilpailevat eh, keskenään alhaisemmista palkoista, heikoimmista työskentelyolosuhteista, niin kukaan ei voi voittaa. Silloin ammattiyhdistykset eivät pysty puolustamaan enää työntekijöiden perusoikeuksia, vaan se johtaa myös siihen, että yritykset joutuvat epäreiluun kilpailuun. Emme voi kilpailla eh, Kiinan ja Intian kanssa alhaisemmalla kunnianhimon tasolla. Meidän täytyy olla parhain parempia, laadukkaampia, myös kun on kyse työntekijöiden ja työskentelyolosuhteiden laadusta. Kilpailu alhaisimmista palkoista ja huonoimmista olosuhteista aiheuttaa myös sen, että kansalaiset yhä vähemmän tukevat eurooppalaista hanketta. Nationalismin ja populismin nousu ja rajojen sulkemisvaatimukset eivät edistä Euroopan tulevaisuutta. Yksi vahvimmista muistoistani viimeisestä Eurooppa-vaalikampanjasta oli puhelu, jonka sain papilta, joka edusti Ruotsin kirkkoa keskisuuressa kaupungissa Keski-Ruotsissa. Hän oli huolestunut ähm, sosia- yhteiskunnallisesta kärsimyksessä suurella parkkipaikalla kaupungin ulkopuolella valtaisa määrä rekkoja odotti siellä uusia käskyjä ja samalla kuljettajat asuivat siellä rekoissaan useita päiviä ja heillä oli ongelmia ruoan saannin ja hygienian suhteen ja kovissa Talviolosuhteissa heillä oli ainoastaan pienet kaasulämmittimet eh, itsensä lämmittämiseen. Tämä ei ole hyväksyttävää vuonna 2013. Tänä päivänä EU on kaukana 2020 tavoitteestaan. Suuria eroja on myös jäsenvaltioiden välillä. Se lisää epätasa-arvoisuutta ja vaarantaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Jotta voidaan luoda kestävää kasvua pitkällä aikavälillä, meidän on vähennettävä epätasa-arvoa. Se on osa tätä työtä. Meidän täytyy keskittyä yhteiskuntamme rakenteisiin, koska me emme pysty toimimaan unionina, jos emme sitä saa hoidettua hyvinvoinnin ja elämänlaadun jakaminen tavallisille kansalaisille, se on eurooppalaisen hankkeen ydin. Laadun nostaminen eh, johtaa myös siihen, että ei enää olla ammattiyhdistyksen jäseniä ja työntekijät eivät voi enää osallistua eh, työmarkkinaneuvotteluihin tasa-arvoisella pohjalla, silloin epätasa-arvo lisääntyy ja konfliktit tiukkenevat. Lisä, epätasa-arvo aiheuttaa vähäistä tai ei laisinkaan kasvua pitkällä aikavälillä. Kaikki hyötyvät vahvoista tasa-arvoista kumppaneista työmarkkinoilla ja tämäkin on osa Euroopan unionin identiteettiä. Kriisin hallinnointi ja taloushallinnon on kunnioitettava työmarkkinaosapuolten eh, osallistumista, myöskin vahvan kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Jos me siihen saa, pääsemme, niin silloin olemme ottaneet suuren edistysaskeleen Euroopalle. Tässä ei ole kyse pelkästään taloudesta, vaan myös tasa-arvosta ja kansalaisyhteiskunnasta. Ja se ei kyllä tee asioista helpompia, mutta se tarkoittaa, että meidän on tehtävä työtä monella eri saralla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Myöskin Ranskan parlamentin edustaja Pierre Lamue on täällä kolmatta jaksoa varten. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia Olen sitä mieltä, että ei tänään voida puhua unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta ilman, että palataan keskusteluumme näiden kahden päivän aikana aiemmin. Miten päästään kestävällä tavalla lamasta, jonka olemme antaneet kehittyä Euroopan ytimen, koska ensimmäinen ehto kun vahvistetaan sosiaalista ulottuvuutta talous- ja rahaliitossa, on kykymme unionissa harjoittaa talouspolitiikkaa, joka säilyttää kaikki talouspolitiikan tavoitteet, rahoitus, äh, rahoituksen vakaus tietysti, mutta myös työllisyys, kasvu, sosiaalinen kohesio politiikka, joka mahdollistaa sen, että voidaan välttää se, minkä olemme viime vuosina kokeneet. Yli 6 miljoonaa henkilöä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa BKT joissakin jäsenvaltiossa on leikattu yli 25 prosentilla nuorten työttömyysprosentti saavuttanut kestämättömän tason joissakin valtioissa EU:ssa. Euroopan kriisi osoittaa, että koordinaatio, joka toteutuu äh, finanssipoliittisen sääntöjen mukaisesti, ei riitä ja on välttämätöntä saada aikaan myös makrotaloudellinen diagnoosi, jotta voidaan sopeuttaa kaikki kansalliset politiikat globaaliin tilanteeseen euroalueella, niin kuin tässä muistutti komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker eilis aamuna, me tarvitsemme todellista euroalueen taloudellista ohjausta. Suurimmassa osassa Euroopan maita olemme soveltaneet säästöpolitiikkaa korjataksemme valtion talouksia ja on laskettu työn hintaa, jotta parannettaisiin kilpailukykyä. Nämä toimintatavat voivat johtaa myönteisiin tuloksiin silloin, kun joku maa yksin niitä toteuttaa. Mutta kun kaikki tekevät samaan aikaan näin, tulos on, minkä ollaan, olemme nähneetkin nimittäin lama ja lähes deflaation tila. Kun joku maa yksin harjoittaa budjetti, valtiontalouden vahvistamista, silloin kasvu muualla korvaa nämä ja sosiaalista hinta on vähäisempi ja näin voidaan vähentää todellakin julkista vaihtoa. Mutta kun kaikki vähentävät ja säästävät samaan aikaan, äh, kielteistä vaikutusta ylittävät suotuisat ja sosiaaliset kustannukset, erityisesti mitä tulee työttömyyteen, siitä tulee liiallista, kestämätöntä. Samoin kun maa voi tehokkaasti nostaa kilpailukykyään laskien palkkojaan, mutta se parantaa omaa kilpailukykyään vaikeuttaen kuitenkin kumppaneiden tilannetta. Jos kaikki tekevät näin Euroopassa, tulos peru, peruutetaan, mitä tulee Euroopan sisäiseen kilpailukykyyn, jää jäljelle vain se, että hinnat laskevat ja sitten tulee deflaatiotilanne. Näin ei saavuteta mitään tavoitteita, jotka on määritelty. Työttömyys kasvaa, julkinen vaje vähenee vain vähän ja koska ei ole kasvua eikä inflaatiota, velka vain kasvaa tässä toistetaan 80 vuotta sitten, mitä tapahtui 30-luvulla, kun oli tällaista deflatorista politiikkaa Euroopassa. Ja mitä sitten voidaan sanoa rajoituksista, jotka on sanottu Kreikalle siinä, että äh, todellakaan nosteta solidaarisuutta, vaikka se on aina ollut pohjana eurooppalaisessa toiminnassa, koska EU, joka on vuosikymmeniä onnistunut nostamaan kaikkia maita ylöspäin, on toiminutkin ihan toisinpäin viimeisen kolmen vuoden aikana. Pitää muistaa se, että Espanja ja Portugali, eteläismaat liittyvät unioniin. unioniin Silloin monet pelkasivat erityisesti omassa maassani Ranskassa, että palkkakilpailu vetäisi kehittyneempien maiden hintoja ja palkkoja alaspäin ja aiheuttaisi yrityssiirtoja näin olisi ehkä tapahtunutkin, jos Eurooppa olisi ollut vain suuri yhteinen markkina-alue, mutta onneksi oli olemassa solidarisuusmekanismeja, kuten rakennerahastot, jotka suosivat investointeja ja uusien jäsenvaltioiden uudistamistoimia niin, että lähentyminen tapahtuikin ylöspäin eikä alaspäin. Näin ollen, jos me haluamme välttää tällaisen alaspäinmenon, niin silloin pitää laat, hylätä tai suosia innovaation kautta tapahtuvaa kilpailupolitiikkaa, joka hyödyttää kaikkia, pitää toteuttaa eriytettyjä minimipalkkoja maakohtaisesti, jotka liittyvät sosiaaliseen edistykseen ja tuottavuuteen. Täytyy myös pohtia, missä määrin on mahdollista kehittää ensimmäistä pilaria Euroopan työttömyysvakuutuskysymyksessä, jotta voidaan saada aikaan solidarisuusmekanismi, jossa äh, rahaliitossa jos otetaan suhdannevaihtelut huomioon, pitää toimia niin vielä lopuksi, että meidän Euroopastamme tulee uudestaan solidaarisuuden aluetta, eikä vain iso markkina-alue, jossa jäsenvaltiot kilpailevat toisiaan vastaan. Sosiaalinen ulottuvuus talouspolitiikassa pitäisi ottaa huomioon koko Euroopan ohjausjakson aikana, eikä vain silloin, kun vuosittain arvioidaan kasvua. Ja minkä takia ei käytettäisi osa työllisyysministeri ja sosiaaliasiaministerin kokouksesta siihen, että arvioitaisiin, missä määrin sosiaalinen tilanne on kehittynyt euroalueen sisällä. Näin perustettaisiin tietynlainen sosiaalinen euroryhmä, joka voisi esitellä suosituksia toteutetusta politiikoista euroalueella tai toteutettavista politiikoista. Voidaan myös iloita tällä hetkellä siitä, että unioni pikkuhiljaa saa kasvun ja työpaikat talouspolitiikansa ytimeen ja keskuspankki harjoittaa jousto politiikkaa huomattavalla tavalla ja että komissio on aloittanut investointisuunnitelman 315 miljardia kolmen vuoden aikana. Tämä voi tuntua joskus kunnianhimoiselta, jos ajatellaan keräysvaikutuksia, joita odotetaan, mutta se on kuitenkin vaatimutonta, kun ajatellaan investointitarpeita ja kasvua. Euroalue tällä hetkellä sen ulkoinen ylijäämä 230 miljardia, eikä se johdu kilpailukyvystä, vaan sisäisen kysynnän romahtamisesta Tämä säästö 230 miljardia vuodessa osoittaa, että voitaisiin rahoittaa elvytyssuunnitelma Euroopassa tällä summalla ilman minkäänlaista rahoitusongelmaa, koska se rahoitettaisiin säästöillä – sisäisesti Euroopassa. Sitten vielä Euroopan pitää uudelleen löytää Lissabonin strategian hengen ja sen pitää talouspolitiikassaan pyrkiä tavoittamaan viittä tavoitetta, tavoitetta Eurooppa 2020 tavoitteessa. Työllisyys, tutkimuskehitys koulutus, köyhyyden vähentäminen, ilmastonvastainen toiminta. Ja vielä, koska olemme kiveen kirjanneet kriteerit hyvästä budjettikurista ja hallinnosta, niin voisimme myös kiveen kirjoittaa eurooppalaisesta rakennusta sen, että sosiaaliset oikeudet, niillä pitää olla sama merkitys politiikassamme, politiikassamme kuin taloudellisakin oikeuksilla. Juuri tästä muuten joku aika sitten Italian pääministeri Matteo Renzi muistutti ja Saksan hallituksen koalitio ilmaisi ihan saman asian lainaan kannattaa varmistaa, että sosiaalisten oikeuksien mukainen tasa-arvo, josta Euroopan perusoikeuskirja säätää, sitä myös noudatetaan samalla kun markkinat toimivat vapaasti. Hyvät kollegat, yksittäinen itsekkyys ja epätasa-arvot ovat aiheuttaneet rahoituksellisia vääristymät, jotka johtivat kriisiin 2008. On puuttunut solidaarisuutta kansakuntien välillä ja se on osittain vastuussa eurokriisin, euroalueen kriisin laajuudesta, joten jos jälleen palautetaan solidaarisuus ja lisätään se rahaliittoomme, niin sitä kautta päästään kestävällä tavalla eroon kriisistä. Kiitos. Ah, Paljon kiitoksia, herra Mue. Haluaisin antaa nyt Euroopan komission varaa puheenjohtajalle Valdis Dombrovskiselle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, eh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Eh, European Arvoisat edustajat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, alkuun saaneen kiittää teitä tästä kutsusta ja keskustella emun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta. Tämä on tärkeä aihe koska juuri tällä hetkellä keskustelemme sosiaalisen vuoropuhelun merkityksen kasvattamisesta ei ainoastaan euroalueella, vaan kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Te olette tänään jo keskustelleet kolmesta pilarista, jotka löytyvät komission prioriteettiasiakirjasta. Se laadittiin, ne löytyvät myöskin kasvuselvityksestä vuodelta 2015. Tarkoituksena on lisätä investointitoimintaa, eli erityisesti tämä tunnettu Junckerin investointisuunnitelma, rakenteelliset uudistukset toisena ja fiskaalisen vastuun vahvistaminen. Näiden toimien avulla pääsemme Euroopassa kestävän kasvun tiellä luomaan työpaikkoja ja vahvistamaan kilpailukykyämme. Nyt meillä on mahdollisuus keskustella siitä, mihin me haluamme päästä näiden kolmen pilarin kautta sosiaaliseen markkinatalouteen, vahvistamaan emun sosiaalista ulottuvuutta. Tämä on erittäin tärkeällä sijalla silloin, kun tähän yhteiseen tavoitteeseen yritetään päästä, niin kuin on luettavissa myöskin emun sosiaalisesta ulottuvuudesta käsittelevässä asiakirjassa jo vuonna 2013 sanottiin. Vuodesta 2008 alkaen Sosiaalinen ja taloudellinen kuilu on kasvanut Euroopassa ja tähän meidän on nyt tartuttava. Köyhyysaste ja työttömyysaste, erityisesti nuorisotyöttömyysaste, on kasvanut ja kuilu euroalueen keskuksen ja reuna-alueiden välillä on ennennäkemättömän suuri. Tämä vesittää eurooppalaisen hankkeen konvergenssin ja vaikuttaa myöskin kansalaisten elämään. Huono sosiaalinen toiminta ja huonot työmarkkinat tietenkin koskettavat kaikkia jäsenvaltioita. Näillä aloilla vaikutukset ovat rajat ylittäviä mikä johtaa tuottavuuden tason laskuun ja heikompaan kilpailukykyyn. Ja tästäpä syystä komissio panostaakin juuri sosiaaliseen oikeudenmukaisuuden periaatteen vaalimiseen, eli koulutukseen ja työmarkkinoiden kehittämiseen ja hyvinvointijärjestelmien parantamiseen. Me olemme sitä mieltä, että jos lähdetään liikkeelle vain ainoastaan taloudelliselta pohjalta, niin se ei ole mahdollista eikä myöskään järkevää, sillä sosiaalinen politiikka, talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka liittyvät saumattomasti toisiinsa. Mitä tulee emuun ja sen toimintakykyyn, niin meidän täytyy vahvistaa sen hallinnointoa, jotta eroista voidaan päästä eroon. meidän on myöskin jatkettava konsolidoinnin tiellä, yksinkertaistettava määräyksiä ja tehtävä niistä myöskin perusteltuja. Täällä on jo ryhdytty toimenpiteisiin. Viittaan tässä vuoden 2013 tiedonantoon, jossa puhutaan emun sosiaalista ulottuvuudesta ja haluaisin ottaa esille muutaman seikan. Komissio edellisellä kaudella totesi, että sosiaalinen ja taloudellinen konsolisointi on keskeisellä siellä laajemmassa hallinnoinnin ja ohjauksen kehyksessä. Tähän päästiin tulostaulukon käyttöönoton kautta. Siinä katsotaan työllisyys- ja sosiaaliindikaattoreita ja työllisyys- ja sosiaalipolitiikan koordinointia ohjausjakson kautta. Lisäksi otettiin käyttöön toi, myöskin muita sosiaalisia indikaattoreita. EU- ja kansallisella tasolla on käytetty työmarkkinaosapuolten kuulemista. Näin lisätään niiden vaikutusta ohjausjaksoon sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. EU-tasolla näin toimitaan kolmikantaa huippukokouksessa ja makrotaloudellisen vuoropuhelun aikana. Lisäksi on olemassa ehdotuksia, jotka löytyvät komission vuoden 2015 työohjelmasta. Ensinnäkin vahvistetaan sosiaalista ja työllistävää vaikutusta, joka EMUlla voi olla. Tämä on keskeisellä sijalla silloin, kun emupakettia lähdetään toteuttamaan. Tätä toimintaa vahvistetaan tällä kaudella ja komissio tulee kesäkuun huippukokouksessa kertomaan siitä, miten jatkossa voitaisiin toimia. Mitä tulee sitten liikkuvuuspakettiin työmarkkinoilla, tarkoituksena on lisätä työntekijöiden liikkuvuutta ja pyrkiä myöskin koordinoinnin kautta vähentämään järjestelmän väärinkäyttöä. Kolmanneksi komissio tulee ehdottamaan paketin integraation vahvistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten tukemiseksi uusilla koulutusohjelmilla. Mitä tulee kansalliseen toimintaan? Kuten komissio vuosi kertomuksessaan ilmoitti, niin kansallisella tasolla pitää jatkaa työskentelyä, eli työmarkkina- ja sosiaaliturvajärjestelmiä pitää kehittää, jotta ne eivät olisi vastasyklisiä Tätä kautta voidaan työllisyyttä kitkeä ja lisätä sosiaalista turvaa. Me tarvitsemme tehokkaita järjestelmiä, vahvistaa tietotaitoa, toimintakykyä ja tukea ihmisiä kaiken aikaa. Meidän täytyy varmistaa kestävyys ja eläkejärjestelmien toimivuus. Työllisyyden ja tuottavuuden lisääminen henkisen pääomaan investoimalla on keskeisellä siellä. Koulutuksen ja jatkokoulutuksen tehtävänä on juuri kasvun lisääminen. Komissio on näiden lisäksi esittänyt myöskin pidemmän aikavälin tavoitteita sosiaalisen ulottuvuuden osalta. Jotta päästään kestävyyden tielle, niin meidän täytyy toimia yhdenmukaisesti. ohjausjakson vaatimusten mukaisesti. Eli näin päästään parempaan kilpailukykyyn Euroopan unionin tasolla, vaan myöskin sosiaalinen kohesio vahvistuu sitä myöten. Emun kautta pitää myöskin päästä osallisuuteen ja tästä syystä tarvitaan kansallista toimintaa ja vähentää köyhyyttä sekä sosiaalista syrjäytymistä. Mitä tulee työttömyyden vastaisen taisteluun, niin se edellyttää laaja-alaista toimintaa. Tämä tarkoittaa äh, henkiseen pääomaan investointia, yrittäjyysmahdollisuuksien parantamista ja antaa myöskin mahdollisuuksia investoinneille ja työpaikkojen luomiselle. Tämä laaja-alainen lähestymistapa vaatii tukea sosiaalisen vuoropuhelun kautta sekä teknisellä tasolla sekä kansallisesti että Euroopan unionin tasolla. Kun toimin Latvian pääministerinä, niin mielestäni meidän pitäisi tehdä, käydä sosiaalista vuoropuhelua ja uskoakseni sitä kautta Latvia kykenikin aika nopeasti selviytymään talouskriisin kourista. Tämä on legitiimisti oikea lähestymistapa, eli näin voidaan todellakin oikeuttaa valitsemamme toimet. Kuten olen jo aikaisemmin todennut, niin me tulemme käyttämään olemassa olevia välineitä täysimääräisesti hyväksi sosiaalisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja sosiaalisten työmarkkina, työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi, erityisesti ohjausjaksoon liittyen. Tarkoituksena on järjestää korkean tason huippukokous työmarkkinaosapuolten kanssa 5. päivä maaliskuuta ja silloin meille tarjoutuu oiva mahdollisuus keskustella siitä, miten työmarkkinaosapuolet voitaisiin linkittää vahvemmin eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Kansallisella tasolla me olemme ilmoittaneet, että työmarkkinaosapuolten kansalaisyhteiskunnan pitäisi voimakkaammin osallistua tähän yhteiseen hankkeen. Ja tämä parlamentaarinen viikko on erinomainen esimerkki siitä, miten tällainen vahvistettu vuoropuhelu voisi käytännössä toteutua. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia huomiostanne ja mikäli kysymyksiä ilmenee, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Dombrovskis. Viimeinen neljässä puhujamme on kansainvälisen työjärjestö ILON pääjohtaja Rieder, olkaa hyvä. Rouva puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Suuret kiitokset kutsusta osallistua tähän tapahtumaan. Uskoakseni se on sekä oikea-aikoinen että muutenkin hyvin perusteltu uskoakseni. Nimittäin nykyisessä tilanteessa on olemassa todellinen kiire vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta talous- ja rahaliitossa. Ja toivon, että ILO voi auttaa tässä työssä. Talous- ja rahaliiton vahvistaminen riippuu sen kapasiteetista luoda hyötyä kaikille jäsenilleen ja laajalta ottaen EMU ensimmäisinä vuosinaan onnistui tässä vahva kasvu, työllisyyden kasvu ja elintason paraneminen eh, toteutuivat ja jonkin verran lähentymistäkin. Vuosien 1999 ja 2007 välillä työttömyys laski 2 prosenttiyksikköä euroalueen maissa ja parhaimman ja huonoimman maan välinen kuilu laski 5,5 prosenttiyksikköä. Tämä oli emun tuottavaa jaettua vaurautta, mutta kriisi, joka puhkesi vuonna 2008, vaikuttaa kääntäneen nämä kehityskulut päälailleen. Euroalueen työttömyys on noussut suuresti. Se on emun alkuvuosien tasoa korkeampi ja parhaimman ja huonomman vaaran maan välinen ero on nyt huimat 22 prosenttia tässä vaikuttaa siltä, että lähentymisen sijasta kuilu vain kasvaa, epätasa-arvoisuus kasvaa ja tässä syrjäytyminen ja polarisaatio etenevät sen sijaan, että varaus jakautuisi. Tämä on asettanut kyseenalaiseksi emun poliittisen kestävyyden. Nykyinen talouskasvun puuttuminen ja reaalitalouden investointivaje aiheuttavat sen, että meidän ei pidä kysyä, kuinka emun sosiaalista ulottuvuutta voisimme tukea, vaan meidän tulisi kysyä, kuinka voimme tukea sitä, emmekä pitäisikö sitä tukea. Ensimmäinen toimi on se, että meidän pitäisi tukea maakohtaisia toimia, joilla tuetaan työmarkkinoita ja sosiaalisia vaikutuksia. Tässä voisin kolme esimerkkiä ottaa. Ensinnäkin kouluelämästä työmarkkinoille siirtyminen ja pätevyyden ja työpaikkojen kohtaaminen, toisekseen työnhakijoiden tukeminen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta ja kolmannekseen kestävien yritysten tukeminen ulkopuolisilta iskuilta. Näissä tapauksissa Euroopan unioni voi ottaa paljon oppia kansallisista menestystarinoista. Työpaikkojen laatuun keskittyminen tekee myöskin Euroopan unionin taloudesta kilpailukykyisemmän, kestävämmän ja tuottavamman. Kasvava äh, köyhien työssä kävijöiden määrä äh, jopa ähm, taantuvan talouden maissa on huolestuttavaa. Puolassa ja Portugalissa on näin tapahtunut meidän tukea äh, haurata työpaikkoja, kuten Espanjassa, tarjota tapoja päästä eteenpäin, kuten Itävallassa, ja määritellä minimipalkka oikealle tasolle sekä työntekijöiden että työnantajien järjestöjen kanssa yhteistyössä. Tämä on Euroopassa tuottanut merkittävää tulosta ja myöskin laajalti muillakin alueilla. Hyviä, hyvät kollegat, muitakin esimerkkejä on olemassa, ja olivatpa ne hyvinkin tärkeintä kuinka tahansa, ne eivät maan, yhden maan tasolla tule riittämään. Suurempi sosiaalinen ulottuvuus vaatisi sitä, että niihin liitetään ja että niille luodaan puitteisto, Euroopan talous- ja rahaliiton laajuinen puitteisto, joka tukisi jo olemassa olevia toimia ja mekanismeja. Meidän täytyy varautua näihin niin kutsuttuihin asymmetrisiin shokkeihin, jotka ovat vaikuttaneet tiettyihin maihin enemmän kuin toisiin. Nyt nämä maat ovat äh, riskin tilanteessa, koska ne eivät pysty vastaamaan haasteisiin ja kasvavaa sosiaalista eriarvoisuutta ja työttömyyttä niissä nousee ja tilanne uhkaa koko emun vakautta. Lähtökohtana pitäisi olla se, että olemassa olevia välineitä, kuten rakennerahastoja ja nuorisotakuuta, käytetään hyväksi, jotta voisimme auttaa kaikkein haavoittuvaisempia. Näitä välineitä voitaisiin kehittää, jotta ne voivat vastata talous- ja työmarkkinatilanteiden näkymiin. Eräät sanovat, että ne voisivat toimia samalla tavoin kuin työmarkkinavakuutukset jäsenmaissa. Uusiakin välineitä voitaisiin luoda ja meidän tulisi suuresti keskittyä tasa-arvoisuuteen, työpaikkoihin ja kasvuun. Tämä loisi pohjan. Uuden komission luoma strateginen investointisuunnitelma on yksi tämänkaltainen väline. ILO on tarkastellut investointipotentiaalin luomaa vaikutusta työllisyyteen ja todennut, että jos PK-yritykset saavat tukea vipuvoimaa tapahtuu ja jos investointi toteutuu ja toteutuu myöskin koulutukseen, tämä ohjelma voisi 2,1 miljoonaa työpaikkaa luoda, mutta ohjelman tuotto ei ole itsestään selvää. Se riippuu siitä, rakennetaanko sosiaalinen ulottuvuus mukaan investointiohjelmaan. Luonnollisesti nämä aloitteet aiheuttavat monia kysymyksiä ja monia niihin voitaisiin vielä lisätä. Kilpailukyky, työllisyyselementti voitaisiin ottaa mukaan emun valvontaprosessiin niin, että seura, noudattaisimme kilpailukykyisen emun tavoitteita leikkaamalla, leikkaamatta sosiaalista ulottuvuutta. Ja työmarkkinaosapuolten välinen dialogi voisi osallistua tähän sosiaaliseen vuoropuheluun Euroopassa. Sosiaalisen ulottuvuuden mukaan ottaminen on lopultakin Euroopan unionin käsittelemään demokraattisen legitimiteetin kysymys. Haluaisin teille tässä yhteydessä lähettää seuraavan viestin. Ilo on valmis tukemaan teitä kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotka joita pidätte hyödyllisinä. ILO tekee jo erityisesti kriisimaiden kanssa yhteistyötä ja me arvostamme näitä kumppanuuksia ja uskoaksemme niitä voitaisiin vielä laajentaa. Ne voisivat tuottaa tulosta, koska jaamme samat arvot ilo jo vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua niillä alueilla, joissa se on heikentynyt, tukee nuorisoaloitetta, toimia pimeän työn ja muiden työmarkkinatoimien parissa. Ja uskoakseni Euroopan talouden ohjausjakso ja emon vahvistaminen luovat mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Toivon, että voimme tarttua niihin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Paldies jums, Rīderkungs. Paljon kiitoksia. Nyt, hyvät kollegat, te olette kuulleet neljä johdantopuheenvuoroa puhujiltamme. Ja haluaisin muistuttaa teitä lyhyesti menettelytavasta liittyen puheenvuorojen käyttämiseen. Minulla on paljon puheenvuoropyyntöjä jo nyt listallani. Pyynnöt tulevat sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin edustajilta. Ja kuten aikaisemmassa osiossa, olkaa hyvät ja pitäytykää maksimissaan kahden minuutin puheenvuoroihin. Jos vielä haluatte pyytää puheenvuoron, voitte puhujakorttinne täyttää. Aivan aluksi haluaisin antaa Slovenian parlamentin edustaja Prinkolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Spoštovane gospodje, spoštovana predsedujoča. Hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja, kiitos, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette järjestäneet tämän konferenssin, tämän Euroopan parlamentaarisen viikon. Ehkäpä tämän sosiaalisen ulottuvuuden ei olisi pitänyt olla tämän tapahtuman loppupäässä, sillä on paljon suurempi prioriteetti. Ja ihan ymmärrettävästä syystä tässä salissa on aina vähemmän ihmisiä. Kuitenkin nämä kaksipäiväiset keskustelut ovat osoittaneet, kuinka tärkeä tällainen työ on. Nyt on varsin selvää, millaista Eurooppaa me haluamme. Tämän niin kutsutun kolmion tärkeys, julkisen talouden vakauttaminen, rakenneuudistukset ja investointipolitiikka, niin sen lisäksi haluaisin lisätä vielä yhden ulottuvuuden, neljännen pilarin, työpaikat ja sosiaaliturva. Meidän on korostettava sosiaaliturvaa. Henkilökohtaisesti haluaisin varmistaa enemmän sosiaaliturvaa ja uskon, että monet ovat samaa mieltä kanssani. Huolimatta heidän poliittisesta näkökulmistaan uskon, että ratkaisu tähän ongelmaan on siinä, että luodaan korkealaatuisia työpaikkoja. En vastusta joustavuutta, mutta niin kutsuttu joustoturva tarjoaa turvaa ainoastaan niille, joilla jo työpaikka on. Haluaisin lisätä tähän vielä erään asian. Kun ratkaisemme muita kysymyksiä, niin haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on yhdistää erilaisia politiikan aloja. Työllisyyspolitiikkaa, koulutuspolitiikka, asuntopolitiikka ja muut yhteiskunnalliset aspektit. Ja hyvät kollegat, haluaisin eh, päättää puheenvuoroni näihin sanoihin. Työllisyydessä vähimmäistandardit eivät riitä. Kaiken pitäisi toimia, jotta kaikilla olisi optimaaliset standardit. Tämä on ainoa tapa, jolla Euroopan unioni voi varmistaa monikulttuurisen ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen unionin kaikille Euroopan kansalaisille – ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin linkki. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi seuraava puhuja on Liettuan edustaja, edustaja Sacharidikes ja sen jälkeen meillä on saksalainen edustaja. ir ponai, diskutoimme Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tänään keskustelemme parlamentaarisen viikon viimeisestä aihealueesta. Tämä on symbolinen tapahtuma. Eilen ja tänään olemme keskustelleet eri asioista, mutta tämä on jäänyt viimeiseksi. Mutta toivottavasti se olisi esityslistalla jatkossa ensimmäisenä. Haluaisin ottaa tähän tärkeään aiheeseen liittyen kaksi asiaa esille. Ensinnäkin vapaa liikkuvuus työmarkkinoilla ja toisaalta köyhyys. Me olemme todenneet, että liikkuvuus on Euroopan unionin keskeisimmistä arvoista, mutta se pitäisi antaa kaikille. Euro, emu ja sen sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen ei voi olla ainoa prioriteetti sellaisessa tapauksessa, että sosiaalisesti ihmiset eivät ole samalla, samassa asemassa. Ihmisiä on koulutettu tässä maassa, mutta he joutuvat jättämään kotimaansa, koska Eurooppa etenee kahta nopeutta. Erot hyvinvoinnissa ovat suuret. Eli kun mennään toiseen maahan, niin siellä ihmiset luovat lisäarvoa ja usein näitä maahanmuuttajia kohdellaan kaltoin, heitä syytetään maan sisäisistä ongelmista, ainakin populistien toimesta, niin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on loukkaus näitä maahanmuuttajia kohtaan ja eurooppalaisia yhteisiä arvoja kohtaan. Mitä köyhyyteen tulee, niin en halua puuttua yksityiskohtiin, vaan haluaisin ottaa yhden ainokaisen seikan esille. Köyhyysraja määrittelemän aika lailla vaikea. Esimerkiksi mitä tulee sosiaaliturvan tasoon, se on Lietuassa 800 euron luokkaa, Kreikassa reilun 2000 euroa ja mitä tulee palkkoihin ja eläkkeisiin, niin niissäkin erot ovat vastaavaa luokkaa. Kyse on siis sosiaaliturvaan liittyvistä ongelmista. Ne koht- Nämä ongelmat ovat yhtäläiset kaikissa Euroopan unionin maissa, joten meidän täytyy vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista. Hyvät kollegat, ymmärrän erittäin hyvin. Me kaikki täällä paneelissa ymmärrämme, että sosiaaliturvakysymykset ovat erittäin tärkeitä. Kuitenkin Pyytäisin teitä ystävällisesti pitämään kiinni puheajoista. Viimeisen kahden päivän aikana olemme kaikki yrittäneet niin tehdä, koska meillä on hyvin paljon äh, ihmisiä, jotka ovat pyytäneet puheaikaa. Seuraava äh, henkilö, eh, herra Homburg, edustaa Saksan liittopäiviä ja sitten äh, edustaja Rodriguez, joka meppi. Kiitoksia puheenjohtajamme puhumme sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa, talous- ja rahaunionissa. Se on todella tarpeen ja yhdyn edeltäviin puhujiin myös se, että tässä konferenssissa vahvistettaisiin tätä aihetta, olisi ehkä tulevaisuudessa hyvä asia. Jos me katsomme talous- ja valuuttaunia, niin meillähän on erilaisia kriteerejä, joilla voidaan arvioida sitä. Meillä on finanssipoliittiset kriteerit. No, jotkut sanovat, että äh, vaje budjetteissa on varsin hyvä, olemme kriisistä päässeet. Jos katsotaan tätä talouspoliittisesti, niin sitten äh, tilanne ei olekaan ihan niin äh, hyvä. Olemme ähm, taantuman ja deflaation reunalla. Olen iloinen Ranskan kollegalle, joka tästä puhui. Ja kyllä tämä tilanne on hyvin herkkä. Ja jos sitten analysoimme yhteiskunnallista ulottuvuutta, niin silloin meillä on sanottava, että tilanne on katastrofaalinen ainakin monissa valtioissa Etelä-Euroopassa – tästä on puhuttu ja haluaisin kiittää niitä, jotka siitä puhuivat. Nuorisotyöttömyys Espanjassa ja Kreikassa on yli 50 prosenttia, toisissa maissa, Portugalissa, Italiassa ja Kyproksella yli 30 prosenttia ja niin poispäin. Työttömyys kokonaisuudessaan on korkeampi kuin talous- ja valuuttaunionin aluksi ja tämä on kyllä aika kauhistuttava tilanne. Joten olen sitä mieltä, että meidän täytyy kiireesti äh, vahvistaa tätä ulottuvuutta. Finanssipoliittisella sopimuksella loimme välineitä, jotka hyvin suoraan äh, vaikuttavat budjettikuriin, finanssipoliittisiin toimenpiteisiin. Meillä on vain hyvin heikkoja välineitä, äh, mitä tulee talouspolitiikan ohjaukseen Euroopan unionissa, esimerkiksi vaihtokurssin yli jäämävajeet ja tällaiset asiat. Ja sitten meillä on erittäin heikkoja äm, äm, ulot, on heikkoja välineitä, mitä tulee sosiaaliseen ulottuvuuteen. Me on puhuttu tästä tulostaulusta, eli se tarkoittaa sitä, että potilaan kuume mitataan, mutta ei ole mitään hoitokeinoja jotka toimisivat. On tietenkin joitakin ohjelmia, joita minäkin tuen, esimerkiksi nuorisotyöttömyysohjelma, mutta tämä on aivan liian heikkoa. Meidän dramaattisesti on toimittava. Mm, kehitys viime vu- viikkoina Kreikassa ja Espanjassa on sen osoittanut ja ehkä äm, voisin kysyäkin tästä, mitä mieltä te olette Kreikan kehityksestä, mitä tulee ammattiyhdistysten äm, neuvotteluoikeuksiin. Tätä kysyisin herra Ryderilta, koska Ila on ollut siellä aktiivinen. Paljon kiitoksia kysymyksistänne ja kommentistanne. Seuraava puhuja on Euroopan parlamentin jäsen Rodriguez. Ja hänen jälkeensä Viron parlamentin edustaja Kalibes puhuu. Many thanks and thank you for the... Kiitoksia. Kiitoksia korkean tasoisesta paneelista. Talous- ja rahaliitto toimii tavallaan koneena sosiaaliselle muuttumiselle eikä sosiaaliselle lähentymiselle. Ei ole tulevaisuutta tällaiselle rahaliitolle uskoakseni. Jotkut jäsenvaltiot valittavat korkeaa työttömyyttä, jotkut taas valittavat sosiaalista polkumyyntiä. Itse asiassa nämä ovat koolikon saman kolikon kaksi puolta. Meidän täytyy toteuttaa paremmin sosiaalisia standardeja. Meidän pitää parantaa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, mutta tämä ei vielä riitä ongelman ratkaisuksi. Meidän pitää mennä ongelman ytimeen saakka ja ongelman ydin on siinä, että kaikilla jäsenvaltioilla on yhtäläisemmät ehdot saada luottoa, luoda työpaikkoja ja vielä laadukkaita työpaikkoja ja todella voida investoida. Kun ajatellaan talous- ja rahaliittoa, se tarkoittaa sitä, että on tehokas investointisuunnitelma, mutta enemmän tai pikemminkin pitäisi puhua myös ähm, muusta kysymystä. Tarvitaan, täytyy paremmin sovittaa yhtä talous- ja sosiaalipolitiikat, jotta palkat voivat edistyä tuotannon kasvaessa. Kaikki nämä kysymykset niihin täytyy tarttua ottaen huomioon sosiaalinen ulottuvuus euroalueen ohjauksessa. Kiitos. Kiitos te, kiitoksia edustaja Rodriguez. Nyt edustaja Kalamas ja teidän puheenvuoronne jälkeen me voisimme pyytää panelistejamme vastaamaan. Kallavit, olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia, rouva puhemies. Todellakin Euroopan unionissa 4,8 prosentista Saksassa 25 prosentin Kreikassa työttömyysluvut vaihtelevat ja luonnollisesti työttömyys on kaikkein tärkeimpiä sosiaalisia elementtejä. Se on kaikkein tärkein kysymys Euroopassa. Tärkeintä on varmistaa, että ihmisillä on työpaikkoja. Siksi en ole tyytyväinen siihen, kuinka Euroopassa suunnittelu on hoidettu. Eurooppa 2020 tavoitteet valitettavasti eivät ole läheisissä yhteyksissä työpaikkojen syntymiseen. Mitä tulee toiveisiin saada tasapuoleisempaa jakoa aikaan tietyissä jäsenmaissa. Meidän täytyisi hyvin tarkkaan tarkastella sitä, onko tämä toteutunut, sillä tulon tasaisempi jakautuminen aiheuttaa sen, että yrittäjyyshenki laskee, vähemmän investointeja tehdään, vähemmän kasvua tapahtuu ja työpaikkoja syntyy vähemmän. Meidän täytyy muistuttaa itseämme siitä, että valtio ei ole se, joka kestäviä työpaikkoja luo, vaan yritykset. Ne rahoittavat julkista sektoria ja luovat lisäarvoa ja kestäviä työpaikkoja ja kestävät sosiaaliset olosuhteet. Kiitoksia. Eh, paldies, Kalimete kungs, un eh, tagad Kiitoksia. Nyt eh, panelistelemme. Aloitamme Valdis Dombrovskista. Tässä vakavia kysymyksiä esitettiin ja varmasti pystytte niihin vastaamaan. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia Arvon kollegat, täällä esitettiin lukuisia kysymyksiä. Minä nyt puutun muutamiin niistä. Täällä viitattiin useampaan otteeseen työhön liittyen, joka liittyy sosiaalisten indikaattoreiden tulostauluun, Emun sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyen ja miten ne huomioidaan Euroopan unionin ohjausjaksossa. Mitä ohjausjaksoon tulee, niin sen yhteydessä indikaattorit korostuvat ja sosiaalisia indikaattoreita tarkastellaan lähemmin – myöskin valmisteltaessa maakohtaisia suosituksia, kun tarkastelemme jäsenvaltiossa vallitsevia epätasapainotiloja. Tämä on indikaattoreiden tehtävä, eli analysoidaan tilannetta ja yritetään saada tasapainoon sekä taloudellinen että sosiaali puolen lähestymistavat. On tietenkin selvää, että niin kuin täällä todettiin, niin meidän on panostettava talouskasvuun ja työllisyyteen, jotta näihin ongelmiin voidaan pureutua, eli köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, sillä työttömyys on toden totta yksi suurimmista sosiaalisista ongelmista – mutta asia ei tule katsoa vain ainoastaan kasvun kautta, vaan myöskin kohdennetun sosiaalituen kautta aktiivisten työmarkkinatoimien avulla. Ja niin kuin täällä jo todettiinkin, niin nuorisotyöttömyys on suuri ongelma ja voidaankin ilmoittaa teille, että tänään komissio on ilmoittanut, että ennakkorahoitustasoa on nostettu nuorisotakuuohjelman tiimoilta yhdestä prosentista 30 prosenttiin. Ja tämä hyödyttää 30, 20 äh, jäsenvaltiota, jotka osallistuvat tähän ohjelmaan. Erityisesti tästä hyötyvät ne jäsenvaltiot, joissa viitejakson aikana nuorisotyöttömyys on ollut yli 25 prosentin luokkaa. Tässä yhteydessä komissio maksaa noin miljardi euroa enemmän vuonna 2015 ennakkomaksuina. Ja me toivomme, että ehdotus hyväksytään pikaisesti neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Sillä on sanomattakin selvää, että eurooppalaisia käytettävissä olevia välineitä tulee käyttää ja niin kuten, kuten täällä on jo sanottukin ja kuten minäkin sanoin alkupuheenvuorossani, silloin kun keskustelemme emun syventämisestä, niin keskeisellä sijalla pitää olla konvergenssi sekä taloudellisella että sosiaalisella rintamalla, koska muuten me emme saa emua kestävälle kehityksen tielle. Kiitoksia. Minä Slovenian, Viron ja Saksan ja muiden kollegojen puheenvuoroja kuuntelin ja uskoakseni näiden kommenttien valossa seuraava puheenvuoron käyttäjä mielestäni voisi olla ilon edustaja – Herra Raine, olkaa hyvä. Well, thank you, President. I was asked one specific question. Kiitoksia puheenjohtaja. Saksalainen edustaja kysyi minulta Kreikasta ja kuten hän sanoi, Ilo on ollut erityisen aktiivinen Kreikassa. Vain muutama kommentti kokemuksista tässä yhteydessä. Yksi ikävä asia Kreikan kokemuksessa on ollut se, että työmarkkina osapuolten väliset vuoropuhelut ovat yksinkertaisesti katkenneet ja päättyneet. Ne eivät ole kestäneet kriisin stressitestiä ja työmarkkinaosapuolten vaikutelma Kreikassa on, että mikä ikinä vaikutus heillä saattoikaan olla tapahtumiin, niin se on tehnyt tyhjäksi Troika ja sen vaikutukset. Kreikassa on täysin työmarkkinavuoropuhelua muutettu. Tässä työmarkkina sopimuksia on todella heikennetty ja vähimmäispalkkoja. Ja on tärkeää, että uudelleen katsotaan tätä tilannetta. Me olemme yrittäneet ottaa käyttöön uutta työmarkkinavuoropuhelua. Meillä oli mahdollisuus järjestää Genevessä kokous silloisen työministerin ja työmarkkinaosapuolten kanssa, mikä oli astel oikein suuntaan. Ne pystyvät pääsemään yhteisymmärrykseen mm, esimerkiksi joukko irtisanomisista, joka on suuri kysymys vielä Kreikassa. Sopimuksen sisältä on vielä epävarma, mutta mutta kuitenkin se tosi seikka, että se on kolmikantaneuvottelujen tuloks on tärkeä asia. Meillä on vielä paljon tehtävää Kreikassa kuitenkin. Nyt kun minulla on vielä puheenvuoro, niin haluaisin sanoa vielä jotain siitä, mitä varapuheenjohtaja juuri sanoi, nimittäin konvergenssin merkitys. EM, EMUn on tulevaisuudessa huomioitava kaikki jäsenensä ja edistettävä konvergenssia ja haluaisin myös puhua siitä, mitä sanottiin liittyen työntekijöihin, jotka työskentelevät oman maansa ulkopuolella. Liikkuvuus on pohjana oikeudenmukaiselle tasa-arvoiselle kohtelulle. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitä tulee kysymykseen, joka koskee sosiaaliturvaa ja tarpeeseen? tarjota sama kohtelu eri jäsenmaissa ja tasapuoliset toimintamahdollisuudet. Uskon, että äh, nykyinen työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan puheenjohtaja voisi käyttää tässä puheenvuoron. Nyt annan edustaja Ulskogille puheenvuoron. Kuinka voisitte kommentoida näitä ulottuvuuksia ja kysymyksiä, joita puhujat toivat esiin? Tack så mycket. Kiitoksia. Ensinnä ehkä voisin hiukan käsitellä yhtä seikkaa, josta olemme puhuneet, sosiaalinen ulottuvuus nimittäin. Mutta me keskustelemme tästä aiheesta oikeastaan myös ensimmäisenä päivänä jo tätä kokousta. Meidän täytyy todellakin käyttää enemmän aikaa näihin kysymyksiin. Olen puheenjohtajana työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnassa Euroopan parlamentissa ja meille on uskomattoman tärkeää varmistaa se, että koska me tiedämme, että tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, niin silloin meidän pitää varmistaa se, että saamme aikaa tiettyä lähentymistä. Esimerkiksi täytyy tulla aivan selväksi se, että puhumme yhtä yhtäläisistä palkoista ja yhtäläisistä ehdoista olosuhteista työnteossa, riippumatta siitä, mistä työntekijä tulee. Jos on kotoisin Ruotsista ja menee sitten töihin Puolaan tai toisinpäin, jos tulee Puolasta ja menee Ruotsiin töihin, niin silloin samoja ehtoja pitää soveltaa riippumatta alkuperästä. Se, mistä on kotoisin, ei ole asian ylin, vaan työ, jota tehdään, siitä pitää maksaa yhtä lailla. Me tiedämme, että tämä on periaate, jota ei sataprosenttisesti aina sovelleta, mutta on kuitenkin tärkeää, ettemme synnytä palkkakilpailua jäsenvaltioiden kesken, koska yhtäläinen, yhtäläistä työtähän me tässä tarkastelemme. Jos rinnakkain tekee jonkun toisen kanssa samaa työtä, niin kyllähän silloin odottaa, että nauttii samoista ehdoista. Mitä tulee kabotaasisääntöihin, liikennemarkkinoilla ottaisin vain esimerkin. Tämän esimerkiksi se on hyvä ajo idea käyttää kabotaasia, mutta se ei yksinkertaisesti vaan toimi. Tässä huomaamme, että todella törkeällä tavalla rikotaan työntekijöiden oikeuksia. Näemme jopa rikollisuutta Tähän, tässä rikotaan maantieliikennesääntöjä vastaan, tieturvallisuutta vastaan, ja selkeä vastakkainasettelu on äh, liikenneyritysten kuljettajien huolioiden välillä. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Kapotaasisääntöjen täytyy toimia niin kuin ne on tarkoitettu. Muutoinhan näemme vain uusien ongelmien syntyvän. Siis tästä syntyy jopa sosiaalisia ongelmia – liikennealan työntekijöiden kohdalla. Vielä on siis paljon työtä jäljellä, kun puhutaan sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tässähän on oikeastaan kysymys työntekijöiden oikeuksista. Ihmisellä pitää olla kunnolliset työolot riippumatta, riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin. Me jatkamme tämän asian käsittelyä ja työstämistä tällä vaalikaudella. Eikä meidän pidä sallia sitä, että tämä tämänhetkinen kriisi heikentää perusoikeuksia. Me olemme kaikki ihmisiä. Kaikki tai useimmat meistä ovat työntekijöitä jossain muodossa EU:ssa ja heillä pitäisi olla samanlaiset oikeudet ja samanlainen ihmisarvo riippumatta siitä, mistä he tulevat. Ja tämä tulee olemaan johtavana periaatteena työllisyysasian valiokunnassa, jossa teen työtä, ja minä ainakin olen saanut paljon tukea monilta jäseniltä, lukuisista eri jäsenvaltioista. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Ulskugisten viimeisenä, mutta ei vähäisempinä. Pierre Lamue, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskoakseni kaikki puheenvuoron käyttäjät aivan oikein korostivat sitä läheistä suhdetta, joka talouden kehityksen ja sosiaalisen kehityksen välillä on. Ja historia Euroopan maiden historia ei koskaan erottanut toista toisesta. Eurooppaa on pitkään leimannut sen sosiaalinen malli, joka on hyvin erilainen eri maissa, mutta joka on rakentunut historian myötä samalla eh, kuin talouden kehitys. Eurooppalainen rakennustyö on osannut ottaa tämän huomioon päinvastoin kuin mitä muualla maailmassa globalisaation kautta on tapahtunut, sehän lisää epätasa-arvoisuutta maiden välillä. Euroopan sisällä me olemme onnistuneet vähentämään kaikkein kehittyneimpien ja vähiten kehittyneiden maiden välistä kuilua. Me olemme onnistuneet luomaan tämän lähestymistä sosiaaliturvan avulla. Ja tämä lyhyt kausi jonka olemme nyt kokeneet kriisin jälkeen, on luonut tilanteen, jossa sosiaalinen mallimme on kääntynyt päälailleen ja näin ei pitäisi enää tapahtua. Euroopan vahvuus myöskin talouden alalla on ollut sen kapasiteetti kehittää ja ottaa mukaan ja toimia niitä, että, niin, että kaikki Euroopan unionin liittyvät maat kehittyvät ja saavuttavat kaikkein korkeimman tuotannon tason. Tätä taloudellista logiikkaa meidän pitäisi seurailla, mutta tämä ei onnistu, ellemme me sosiaalista kehitystä ota talouskehityksen rinnalle samalle tasolle. Paljon kiitoksia, hyvä myö. Kuten aluksi sovimme, annan nyt puheenjohtajan tehtävät Marita Ulskuville, olkaa hyvä. Thank you. I give the floor to Mr. Uh, uh, Philippe. Kiitoksia. Philippe Godre saa puheenvuoron Ranskasta. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen kaikesta, mitä olen kuullut kahden päivän aikana. Nythän on tarpeena vauhdittaa, elvyttää talouttamme kasvulla investoinneilla on kyse sitten investointisuunnitelmasta tai tarvittavasta rahoituksesta, solidaarisuudesta, kaikki nämä. Kaikki, kaikki tällainen yhteistyö on todella välttämätöntä ja voidaan nähdäkin, että yhdessä tehty työ Euroopassa on välttämätöntä, jotta saadaan kasvua aikaan ja voidaan toimia deflaatiota vastaan. Kuitenkin tämä uhkaa kaikki kaatua, jos edelleenkin on kaksi aluetta, joiden kohdalla meillä ei ole yhteistyöpolitiikkaa ja jatkossakin on tällaisia vahvoja eriarvoisuuksia ja solidaarisuuden puutetta puhun toisaalta verotuksesta, vaikka se ei olekaan tämän päivän aihe, ja palkkapolitiikasta, jotka liittyvät todellakin tähän keskusteluun. Me Eurooppa-neuvosto joulukuussa 2012 totesi, että sosiaalinen ulottuvuus emussa on olemassa kuitenkin eri prioriteetit, jotka komissio on määrät, on kyse sitten heinäkuun suuntaviivosta tai semmoista työohjelmasta. Näin voimme ikävä kyllä todeta, että sosiaalinen ulottuvuus on hiukan poissa oleva. Ja äh, Ranskassa on laadittu mietintö, jossa vahvistetaan kolme tärkeää kohtaa meille sosiaalisen kehityksen kohdalla. Ensinnäkin tämä todettiin jo liikkuvuuden kohdalla. Sosiaalinen suojelu liikkuvuuden yhteydessä on tärkeää. Siis sosiaaliset oikeudet pitää voida siirtää, niitä pitää olla siirrettävissä, jotta voidaan lopettaa tällainen kilpailu ja sosiaalinen polkumyynti, joka on todella haitallista työntekijöillemme ja kaiken tämän pitää, niin kuin Pierre Amue sanoi johdannossaan, eh, se pitää kulkea yhdessä minimipalkan kanssa jokaisessa EU-valtiossa. E Sitten toinen tekijä, pyrkimys nuorisotakuuseen. Jos me haluamme onnistua tässä asiassa, meidän pitää uudelleen tarkastella yhteisrahoitus- ja ennakkorahoituspolitiikkaamme, koska maat, jotka ovat kaikkein suurimmissa vaikeuksissa ja eniten tarvitsevat nuorisotakuuta, eivät onnistu käyttämään näitä äh, luottoja, koska puuttuu yhteisrahoitusta tai ennakkorahoitusta. Sitten kolmas osa, työllisyysvakuutus, ensimmäinen pilari e, e, tässä asiassa Euroopassa. Näin voidaan olla tosiaan väliaikaisia siirtoja EU-ssa, jos jossakin on suotuisa suhdanne ja toisaalta taas ei. Tähän on sellainen kaksinainen etu, että voidaan vahvistaa taloudellista tehokkuutta euroalueella ja voidaan konkreettiselta olla elvyttää sosiaalista Eurooppaa. Ja tämä olisi huomattava merkki, tärkeä merkki kansalaisille. Katsotaan nyt, voiko uusi komissio viedä tätä hanketta eteenpäin omalla kaudellaan. Kiitos. Thank you. I give the floor to Madam Simfa Silvia from Latvia. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron edustaja Simfa Siljelle Latviasta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, mitä tulee raha- ja finanssipolitiikkaan. Se liittyy läheisesti sosiaalisen ulottuvuuteen. Meille on tärkeää, että emu on vahva ja että se helpottaa jäsenvaltioiden ja alueiden välistä sosiaalista kohesiota. Mitä tulee eroavaisuuksiin jäsenvaltioiden ja alueiden väliseen kehityseroihin, se on johtanut siihen, että mä saa Latvia on kärsinyt paljon. Ihmiset liikkuvat paremmin kehittyneisiin maihin. Eurooppalaisella tasolla pitäisi myöskin taistella harmaata taloutta vastaan. Ja mitä tulee sitten työiden laatuun, työ on tietenkin tärkeää, mutta niiden laatu on vielä tärkeämpi seikka, erityisesti kun puhumme investointipaketista tukijärjestelmien käyttöä pitää vahvistaa ja niitä pitäisi tarjota juuri huonommassa asemassa oleville ryhmille. Ja meidän täytyy myöskin taistella köyhyyttä ja tuloeroja vastaan. Meidän täytyy talous- ja fiskaalialalla panostaa työllistävyyteen, ja sosiaalisten ongelmien kitkemiseen. Meidän täytyy keskustella sekä EU- että kansallisella tasolla työmarkkinaosapuolten kanssa. Sosiaalinen vuoropuhelu voisi johtaa parempaan tulo, tulokseen, koska yhteiskunta saa oman äänensä kuuluviin ja on mukana hankkeessa. Jos me haluamme huomioida kansalaiset, niin myöskin heidän ääni pitää saada kuuluviin. Myöskin alue- ja paikallistason toimijoille pitää antaa oma ääni. Siellä on olemassa voimavaroja, joita tulisi hyödyntää. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Fidlechkin Tsekin Hyvää iltapäivää, kiitoksia puheenvuorosta. Minä haluaisin reagoida siihen, mitä Marita Ulfskuk sanoi sosiaalisesta ulottuvuudesta ja työn hinnasta. Kilpailukyky on työllisyyden kestävyyttä. Minä näen tässä kolme aspektia, palkat, innovaatiot ja tuottavuus. ne saattaisivat auttaa uusien työpaikkojen luomisessa. Ja sitten on vielä eräs aspekti, josta hyvin vähän keskustellaan, nimittäin lainsäädäntö ja säännöt, jotka voi tehdä tuottajien elämästä hankalampaa heidän kilpailukykynsä suhteen. Me emme voi alentaa palkkoja lisätäksemme kilpailukykyä, mutta me hyväksymme sen, että vietiin tuotteita, joita ei tarvinnut vastata samoja standardeja kuin EUn tuotteiden, ja tämä heikentää työmarkkinoitamme. Se on hyväksi suurille yhtiöille – kun taas kansallisten hallitusten on maksettava sosiaaliturvasta. Me olemme hyväksyneet tämän kaupan ja se on huonoksi meidän työmarkkinoillemme. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, miten toimia tämän asian suhteen. Meidän täytyy tarkkaan katsoa, minkälaisia lakeja säädämme sekä kansallisesti että Euroopassa. Eikä meidän pitäisi hyväksyä sellaisia kauppasopimuksia, jotka hyödyttävät vain valtioita, joiden ei tarvitse tiettyjä standardeja noudattaa. Kiitoksia sitten edustaja Veika Portugalista. You, Mrs. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näidestä laadukkaista puheenvuoroista. Talous- ja rahaliiton sosiaalisen vuoropuhelun vahvistaminen on erittäin tärkeää. Nykyinen tilanne on erityisesti sosiaalikentän tapahtumien seurausta. Me tarvitsemme mukaan ottavampaa kestävää kehitystä. Työttömyysluvut ovat liian korkeita, köyhyys kasvaa ja Portugalin kaltaisissa maissa euro valuuttana on nimellisarvoltaan sellainen, että se vasta rakenteitamme, se on liian vahva, se haittaa kilpailukykyä ja työllisyyttä ja tunnemme kaikki tämän seuraukset. Me olemme kokeneet viime viiden vuoden aikana suuren kriisin, joka vaikutti Portugaliin ja muihinkin maihin, ja sillä oli sosiaalisia seurauksia. Näemme esimerkiksi vaurauden jakautumisen ongelmia, köyhyyttä, joka vaikuttaa ruoan laatuun, ongelmia talvella, epätyypillisiä epävarmoja työsuhteita, terveydentilan huononemista. Tämä on vaikuttanut ihmisten elintasoon ja asia pitää korjata. Väestö ikääntyy, syntymyys pienenee dramaattisesti ja ihmiset muuttavat maastamme. Tämä on erityisen selkeää syrjäisillä alueilla. Niitä pitää tarkkailla läheisemmin. Minulla olisi kaksi kysymystä. voimmeko käyttää sosiaalisella sektorilla vielä enemmän rakennerahastoja, jotta voisimme ihmisten elämänlaadun ja arvokkuuden ja eurooppalaisen yhteiskunnallisen mallin pelastaa ja miksi me emme voi toimia tämän sosiaalisektorin ongelmien suhteen samoin kuin olemme velkakriisissä toimineet meidän pitää tässä luottaa jäsenmaihin, että voisimme rakentaa parempaa Eurooppaa. Kiitoksia. You and, uh, last... Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys Lordi Harrisonilta yhdistyneestä kuningaskunnasta. President, I agree with you. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä teidän kanssanne ja aikaisemman liittolaisen puhujan kanssa siitä, että tämä sosiaalinen ulottuvuus olisi pitänyt tulla esille jo aikaisemmin. Voisinko saada teiltä henkilökohtaisen vakuutuksen ja toista puheenjohtajalta, että te tulette varoit kertomaan tämän asian merkityksen tuleville järjestäjille? Guy Rides antoi hyvän esimerkin siitä, miksi näin haluamme tehdä, kun hän puhui kriisin stressitesteistä. Yleensähän me puhumme stressitesteistä, kun me testaamme pankkeja mutta aivan yhtä tärkeää on toimia näin silloin, kun käsittelemme kriisiä ja siinä häviäjiä. Sitten kysymykseni herran Muelle, joka on finans, vara, rahapoliittisen komitean varapuheenjohtaja. Miten te käytännössä sovitatte yhteen sosiaalisen ulottuvuuden taloudellisten kysymysten kanssa, jos puhuitte. Haluaisin nyt hiukan käytännön esimerkkejä siitä, miten tässä onnistutaan. Onnittelut herra Dombrovskiselle hän tulee Latviasta. Maa kävi eh, läpi valtavan vaikeita vaiheita, jotta elpyisi eh, taloudellisesti ja siinä onnistuikin varsin hyvin. Voisitteko käyttää Latvian kokemuksia näissä vaikeuksissa ja säästötilanteessa? kun, hän, kun keskustelette kollegoinen Lorde Hillin ja herra Moskovitsin kanssa, voisitteko hiukan ohjeistaa näitä herroja tässä? Ja vielä lopuksi, jos kiinnostaa, niin ylähuone ja minun valiokuntani haluavat korostaa sosiaalista ulottuvuutta säästöjen yhteydessä ja me pidimme säästöseminaarin ja meillä on tästä raporttikin olemassa, jos tätä kiinnostaa lukea tätä ja me Meillä on edustaja, kuuntelemme kaikkia EU-maita, e Espanjaa, Portugalia, Kreikkaa, Kyprosta ja kaikkia muitakin. Samoin PK-yritykset otettiin huomioon ja mietittiin, miten saadaan talous ja, talouden pyörät jälleen pyörimään. Joten vetoisin teihin puheenjohtaja. Haluaisin vielä vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. I don't know yet if you will get the answer. En tiedä vielä, tuletteko saamaan vastauksen kaikkiin noihin kysymyksiin, mutta aloitetaan Rapie Älämyestä. Te valit, valitkaa se kysymys, jonka luulette voivanne vastata. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein mielelläni vastaan tähän kysymykseen. Historia on vastannut monta kertaa siihen 1929 Yhdysvallat pääsi uuden jaon New Dealin kautta kriisistä yli siellä luotiin sosiaalista ja työmarkkinapolitiikkaa maahan, jossa aikaisemmin ei sitä ollut olemassa. Ja kun tarkastelemme tätä tilannetta Euroopassa, tilannetta, jolloin Euroopan unioni luotiin, me olemme tietyllä tavalla ottaneet tämän New Dealin osasia mukaan kaikki jäsenmaissamme politiikkaamme, ja ne ovat johtaneet Ranskassa 30 vuoden kasvukautojen tai Bretton Woodin. Uskon, että Kaikkialla maailmassa kriisi on vaikuttanut, mutta vielä kipeämmin Euroopassa ja se vaatii näitä samoja vastauksia. Tarvitsemme samat vastaukset, jos pystymme solidaarisuuteen, jos pystymme lähentymiseen ylöspäin, kuten Euroopassa ennen niin hyvin osattiin tehdä. Uskoakseni pääsemme tästä ongelmasta yli, mutta aivan ehdottomasti meidän täytyy tässä, kuten sanotte, naittaa sekä talous- että sosiaalipolitiikka, jos haluamme onnistua. Ja muistan tässä Jacques Delorsin lauseen. Hän aina sanoi, että se mitä Eurooppa osaa tehdä on stimuloivan kilpailun suuren markkinan yhdi- sosiaali ulottuvuuteen. Ja minä todellakin uskon tähän, uskon, että talous onnistuu, kun osamme yhdistää nämä kaksi asiaa. Euroopassa pitäisi oppia ne uudelleen yhdistämään. Kiitoksia, hyvä komission jäsen Dombrovskis. Valitkaa ne kysymykset, joihin luulette voivanne vastata. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uudemman kerran tärkeitä kysymyksiä tuli esille, joten minäpäs yritän vastata niihin. Täällä kysyttiin muun muassa työvoiman liikkuvuuteen liittyen eri näkökulmasta katsottuna. Ensinnäkin sosiaalisen polkumyynnin näkökulmasta katsottuna massa maahanmuutosta ja aivovuodon näkökulmasta katsottuna. Monet viittasivat tähän. Tähän täytyy todellakin paneutua ja tämän vuoden aikana komissio tulee esittelemään työvoiman liikkuvuuspaketin. Siinä katsotaan, miten liikkuvuutta voidaan edistää samalla tarkastellen aivovuoto ilmiötä ja miten siltä voitaisiin välttyä ja miten voitaisiin paremmin koordinoida toimintaa sosiaaliturva-alalla. Ja Tämä liittyy myöskin lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, koska se pitää sisällään monia täällä esille tulleita kysymyksiä. Jotkut kysymykset mielestäni eivät niinkään liity tähän esillä olevaan asiaan, eli emun sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tämä euroalueen työttömyyskorvausjärjestelmä. Monista aloitteista tähän liittyen on keskusteltu, mutta mitä näihin aloitteisiin tulee, jos sellaisesta päästäisiin yhteisymmärrykseen, niin se edellyttäisi perustamissopimukseen tehtäviä muutoksia. Tällä hetkellä komissio keskittyy sellaisiin kysymyksiin, joita voidaan hoitaa ilman sopimusmuutoksia. Ja mahdollisuuksia kyllä löytyy myöskin sosiaalisen ulottuvuuden osalta. Eli sopimuksia ei voida muuttaa ja toimet voidaan toteuttaa nyt. Ja kuten sanoin, niin me aiomme myöskin strategista keskustelua käydä emun syventämisen osalta, mutta niihin liittyen perustamissopimuksia ehkä voidaan edellyttää ja keskustelut voivat olla aika lailla monimutkikaita. Minähän viittasin juuri esimerkkinä tämän työttömyyskorvausjärjestelmän. Monet ovat peräänkuuluttaneet solidaarisuuden, solidaarisuuden lisäämistä, riskin jakoa, yhteisöllistämistä, mutta on selvää, että toisaalta vaaditaan myöskin valvolan tehostamista sekä itsemääräämisoikeuden suhteen muutoksia, sillä jos jollakin puolella politiikkaa syvennetään ja riskin jakoa muutetaan, niin silloin se vaikuttaa myöskin kolikon toiseen puoleen, joten meidän täytyy katsoa molempia ulottuvuuksia samanaikaisesti. Eli mitä enemmän keskustelemme riskin jakamista, niin sitä tärkeämmäksi tulee myöskin se, että euroalueella jäsenvaltiot toimivat yhtäläisiä kriteereitä noudattaen ja että taakka jaetaan tasapuolisesti. Mutta nämä ovat aika lailla ristiriitaisia tunteita herättäviä aiheita, joten kuten sanoin, niin meidän täytyy katsoa, mitä voidaan tehdä nykyisen sääntöjen nojalla ja se, mikä on mahdollista, niin niistä keskustellaan jo. Ja sitten vielä kommentti brittikollegalle. Tietenkin keskustelen näistä asioista myöskin komission jäsenen Hillin kanssa, mutta on tietenkin selvää, että yksi järjestelmä ei sovi kaikille maille. Meidän täytyy ensinnäkin katsoa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia ja toisaalta täytyy tarkastella, minkälaisiin ongelmiin yritetään puuttua. Edellisellä kaudella komissio keskittyi lähinnä juuri päivän polttavan talous- ja rahoituskriisin kysymyksiin. Silloin piti reagoida välittömästi ja nyt meidän täytyy katsoa tätä työllistymiseen ja kasvuun liittyvää ongelmaa. Se edellyttää toisenlaista lähestymistapaa, toisenlaisia ratkaisumalleja ja politiikkaa, eli yhtä kaikkialla toimivaa ratkaisumallia ei ole olemassakaan. Kiitoksia. Thank you, Madam Balcha. Kiitoksia. Äh, Rova Balcha, haluaisitteko te äh, lisätä jotain? tai vastata johonkin kysymyksiin. Paldies priekšsēdētājs kundzes, protams vēlos piemetināt, Kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni lisään tähän jotain. Puheenjohtajakautemme yhteydessä järjestämme joitakin korkean tason tapa, tapahtumia. 22. ja 23. helmikuuta järjestämme konferenssin Riikassa. Riikassa ja työllisyys- ja sosiaalisen valiokunta tulee osallistumaan ja me tulemme kiinnittämään läheistä huomiota työmarkkinakysymyksiin, työllisyyskysymyksiin, sosiaaliturvakysymykseen laajemmin ymmärrettynä. Herra Dombrovskis tulee myös osallistumaan tähän konferenssiin. Hän tavallaan on antanut siunauksen tälle tapahtumalle ja hän tulee vierailemaan silloin maassamme Latviassa. Jälleen kerran Toivotan teidät kaikki siihen tervetulleeksi. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan. Kiitän kovasti teidän osallistumisestanne tähän kolmanteen istuntoon. Niille teistä, jotka olivat täällä hengissä selviytyneet, niin ihailen teidän sisukkuuttanne ja pyydän anteeksi siitä, että sosiaalisen, sosiaalinen osuus ei liittynyt tähän ensimmäiseen osuuteen. Well, thank you very much. Herra Ryder. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Ähm, puhujat ovat äh, täällä pyytäneet, että äh, seuraavalla kerralla tämä keskustelu käytäisiin aikaisemmassa vaiheessa ja toivottavasti viimeisemmät ovat ensimmäisiä ensi kerralla. Haluaisin kommentoida Tsekin kollegan kommentoita. Tämä todellisuus, joka ei ole vielä ehkä päihimme uponnut oikein hyvin tänä iltapäivänä. Mitä Euroopassa tapahtuu, se ei tapahdu vakuumissa, se tapahtuu maailmanlaajuisen talouden kontekstissa ja tämä on maailmanlaajuinen talous, jossa on hyvin erilaisia kokemuksia kriisistä elpymisestä ja valitettavasti Euroopan äh, onnistumista verrataan usein muihin maailman kolkkiin. Sanotaan, että se ei ole niin onnistunut, mutta Euroopan elpyminen perustuu perustavanlaatuisiin valintoihin ja arvoihin. Yksi niistä on perusoikeus työhön. On erittäin tärkeää huomioida, että jokainen Euroopan unionin jäsen on ratifioinut kaikki ilon perusoikeusyleissopimukset, kaikki kahdeksan ja laajalti niitä soveltavat. Näin ei ole muualla maailmassa ja tämän täytyy vaikuttaa myös, kun puhutaan maailmanlaista kauppajärjestelmästä ja työllisyyskysymyksistä ja sosiaalista ulottuvuudesta kaupassa, jota Euroopan unioni ajaa. Siksi on myös tärkeää, että on selvää, että Eurooppa ei halua kilpailla alhaisella palkoilla ja työllisyysstandardien alentamisella, samoin kuin joissain valtioissa. Ja tämäkin on tärkeää. Eurooppa haluaa korkean palkkatason, korkean tulotason, äh, kilpailukykyistä taloutta, joka perustuu pätevään työvoimaan ja hyvään tutkimus- äh, ja kehityspuitteistoon. Ja tässä toinen paradoksi. Me kaikki tiedämme äh, sen vaarallisen tilanteen, jossa palkat eroavat tuottavuudessa, eli palkkakustannukset ovat nousseet ja tämä on huomattu ongelmana ja tätä on korjattu ja me tiedämme, mitä tämä tarkoittaa joissain jäsenvaltioissa viime vuosina. Mutta mm, tämä toinen osa tätä on vähemmän näkyvyys, jossa palkkataso on jäänyt tuotannosta jälkeen, niin ei ole mitään automaattista korjausta. Ja tämän tyyppinen tilanne on paljon yleisempi kuin se tilanne, jossa palkat menevät tuottavuuden edelle. Ja se tosiseikka, että siinä ei sitten ole mitään korjausjärjestelmää, vaikeuttaa huomattavasti tilannetta. Meidän on katsottava, miten tuottavuus ja palkakehitys voitaisiin eh, saada rinnakkain. Ja vastaukset löytyvät ehkä eh, työmarkkinaneuvotteluista ja muista kollektiivisista palkan määrittelyratkaisuista. Eh. Kiitoksia. Minullakin oli jonkin verran kysymyksiä vastattavana, niin emme mene yksityiskohtiin, mutta olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeää. Uskoakseni se on Euroopan unionissa yleinen mielipide. On tärkeää taistella innovoinnin ja tehokkuuden puolesta. Emme voi tavoittaa näitä päämääriä purkamalla säätelyä työmarkkinoilta ja maksamalla ihmisille pieniä palkkoja, sillä jos ihmisille maksetaan korvaus heidän työstään, sehän on ajava voima, jotta voisimme tavoittaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Tässä eh, uskoakseni Rainer ihmaisi tämän paremmin. Kyseessä ei ole se, että kilpailisimme innovoinnin ja tehokkuuden alalla. Meillä pitää olla hyvät eh, olosuhteet työmarkkinoilla ja ihmisille pitää maksaa reilu korvaus työstä. Sitten kapotaasi eh, sääntöihin palatakseni. Kyllä tämä on hyvä ajatus, mutta säännöt eivät toimi. Nyt meillä on kuorma autokuljettajia Filippiineiltä Euroopan unionin maissa, koska heille voi maksaa vielä vähemmän kuin eräiden jäsenmaiden kansalaisille. Me emme voi kilpailla – matalammilla palkoilla ja huonommilla työolosuhteilla. Jos me toimimme näin, me tulemme jarruttamaan innovointia ja tehokkuutta ja me tulemme rikkomaan tunteen, että me haluaisimme Euroopan unionissa tukea, tunteen siitä, että me pysymme yhdessä, taistelemme yhdessä hyvien olosuhteiden puolesta tavallisille kansalaisille täällä unionissa. Näin me rakennamme Euroopan unionia. Näillä sanoilla haluaisin teitä kiittää. Te olette olleet hyvin sitkeitä, jaksoitte istua aivan loppuun asti, kuunnella tämän keskustelun. Ja kuten eräät sanoivat, me aloitamme seuraavassa kokouksessamme tästä sosiaalisesta agendasta, emmekä päätä kokousta siihen. Kiitoksia osallistumisesta ja kiitoksia teille.